So, we start again. It's six past. Aloitetaanpas, kello on kuusi yli kolme. No ei ihan siis tasan kolmelta, mutta kuitenkin. Kyllä jäsenten pitäisi kohta tulla tänne paikan päälle. Ja ensimmäinen asia iltapäivällä on kohta 11 keskustelu komission kanssa Kolumbia ja Perun kanssa tehdyn kauppasomuksen mukaisesta banaaneja koskevasta vakautusmekanismista. Meillä on se tilanne, että tuontikiintiöt tuoreille banaaneille, kun ne täyttyivät viime vuoden lopulla, vähän ennen vuoden loppua. Tämä nyt ei ole mikään ainutlaatuinen tilanne. Edellisenäkin vuonna, tai sitä edellisenä vuonna siis, tämä tapahtui. Joten meidän pitää hieman pohtia tätä ja miettiä, että pitäisikö meidän käyttää tätä mekanismia. Tällä tavoin jatkossakin, vai löytääkö muu ratkaisu ehkä tähän ongelmaan? Ja tähän kysymykseen meidän pitää pureutua tänään. Ikävä kyllä meidän valmistelijamme ei ole vielä paikalla. Nyt aloittaa ensin komission puheenvuorolla. Tehdään näin päin tällä kertaa. Olkaa hyvä. Onko tämä mahdollista? Käykö teille? Thank you, Chair. Thank you for this. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Mielellämme johdattelemme tähän aiheeseen. Todellakin, kuten mainitsitte, kahtena peräkkäisenä vuonna – kynnys tuontimäärä on täyttynyt tuoreiden banaanien tuontien osalta perusta. Täytäntöönpanno päätöksen mukaisesti sanottiin, että tuontimääristä riippumatta vakautusmekanismia ei tarvitse käynnistää – kaksi keskeistä ajatuksen kulkua oli tässä komission täytäntöönpano päätöksessä. Ensinnäkin hyvin pieni perun markkinaosuus EU-ssa, lähellä 2 prosenttia. Ja toinen tekijä se, että häiriötä ei ole, vaan bananin hinta on ällistyttävän vakaalla tasolla. kyseisen vuoden lopussa. Joten nämä keskeiset tekijät olivat taustalla, kun tehtiin päätös olla toimimatta, kuten tässä täytäntöpano päätöksessä sanotaan. Komissio seuraa edelleen tarkkaan bananien tuontia perusta säännönmukaisesti, erityisesti toisella vuosipuoliskolla. Voimme tehdä viikoittain ja se on osoittautunut äärimmäisen tehokkaaksi toimintatavaksi näiden tuontivalvontojen osalta ja näin jatkamme tulevina vuosina. Kiitos oikein paljon. Toki vastaamme mielemme kysymyksiin. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi varjoesittelijät. Edustaja Maito on Herpidasin puolesta täällä, olkaa hyvä. Täällä on puheenvuoro. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää siitä, että tämä otettiin tämän päivän esityslistalle. On totta, että voi käydä niin, että se koskettaa vähän ihmisiä Euroopassa, ei paljon ihmisiä, se koskettaa vähän, mutta suuresti, eli tietysti, tietysti banaanituottajia. Ne e, Euroopassahan on tietysti äärialueita, joissa banaania viljellään. Kanarian saarilta tulen sieltä, totta kai sen takia minä mainitsen tässä, koska sillä on tietysti oma painoarvonsa, oma merkityksensä, mutta tämä oli hyvä, että se otettiin esitys tälle hyvä puheenjohtaja. Komission edustajakin toi sen hyvin ansiokkaasti esille meillä on turvalauseke. Kaikki sanomme, että se on hyvin tervetullut, koska se on tärkeä ja se on hyvä. Ja se täytyy säilyttää. Olemme kuitenkin nähneet, että tämä turvalauseke lausekekaari viime vuoden aikana ei ole ollut oikein tehokas tai toimiva. On se nyt ollut, mutta sitä on käytetty silloin, kun on keskeytetty vienti. Jos, anteeksi, tuonti, kun on keskeytetty tuonti 2010 perusta tulee tuleva tuonti oli 50 000 tonnia, 2013 se 112 700 000 tonnia, kun maksimikynnys oli, oli tämä lausekkeen mukaan 78 000 tonnia. Eli se on noin 200 prosenttia melkein kasvanut tämä luku alkuperäisestä. Tämä lauseke ei tietenkään puhu mistään automaattisesta mekanismista, vaan markkinat säätelevät sitä ja samalla pitää analysoida markkinoita ja tietysti milloin on negatiivisia seuraamuksia eurooppalaisille tuottajille vai kyllä vai ei. Ja voidaan sanoa, että johtuen eri olosuhteista sillä on ollut hyvin kielteisiä seuraamuksia markkinoille. Sanon vain näin kahden viimeisen vuoden kohdalta, jonka, ja minkä aikanaan hyvin reilusti ylitetty nämä kynnysarvot. Komission edustaja myös sanoi, että kiintiöt markkinoilla, kiintiöt, joita markkinoilla on Perussa ja Kolumbiassa, ovat hyvin alhaiset. Sehän on hyvä esimerkki meille tästä, koska silloin kun meillä on edessämme jotakin, joka on väistämätöntä, se on tämä sopimus Ecuadorin kanssa, joka on volyymiltaan suuri. Se on ehkä huono esimerkki, mitä tämmöinen lauseke voi sitten aiheuttaa, toteutetaanko jotain, käynnistetäänkö jotakin. Ja haluan myös sanoa, että ei tässä nyt ole mitään varsinaista suurta kriisiä ole syntynyt. Jos puhutaan banaaniviljelijöiltä Kanarian saarilta, niin eh, niin eivät muut Euroopan äärialueet eh, asukkaat sano mitään muuta, että he ovat jatkuvasti kriisissä, mutta sen jälkeen kun nämä sopimukset, kauppasopimukset astuvat voimaan, sen jälkeen on alennettu näitä tuontitullimaksuja ja ja sen takia kilpailukyky on parantunut. Ei heidän mielestään ole suuren suurta kriisiä käsillä. Mutta komission edustaja sanoi, hyvän asian pitää olla seurantaa. Hyvä, hieno, hieno. Öö, öö, haluais, me, kyllä minä uskon, että me voisimme tehdä, mitä toimenpiteisiin, mihin toimenpiteisiin ryhdytään. Jos aina ylitetään vanha kynnysarvot, niin sitten se vaan jatkuu, se on kehä ja siitä ei päästä pois kun kynnysarvot lyödään lukkoon, niin silloin annetaan riittävästi marginaalia suhteessa tuontiin. Ja silloin meidän pitää ja tajuta, mikä ei ole toimivaa ja elinkelpoista. Ei mielestäni tämä nyt ole niin suuri ongelma, koska kyllä me saamme aika paljon tietoa tuontipolitiikan kehityssuuntauksista. Kyllä me tiedämme tilanteen. Kun me, meillä on riittävästi tietoa, se tarkoittaa, että mitä vuoden lopussa komissio sanoo. Sanoo, että on tietty prosenttimäärällä yritetty. Äh, uskommeko se vai käynnistämmekö tämän vakautusmekanismin? Kyllä tämä ei ole ihan yksinkertaista. Kun meillä on kyse esimerkiksi appelsiinit tai kumu, niin silloin voidaan tehdä jotakin ihan hyvin, koska jälkeenpäin on aina vaikeampi korjata tilannetta. Tämä on hyvä muotoilu, hyvä malli, se on ihan toimiva parlamentille, se on toimiva komissiolle. Se antaa enemmän painoarvoa tälle vakautuslausekkeelle tai sanonut, voisiko sanoa turvalausekkeelle, emme haluamme tässä nyt lähteä sotaan Kolumbia tai Perua ja enää banaanituontia vastaan, vaan pitää seurata linjoja, joista on sovittu ja meillä pitää olla selkeät kynnysarvot, jos ne ylitetään, niin ne eivät saa missään nimessä äh, hankaloittaa vaikeuttaa EUn banaaniviljoiden elämää. On Kiitoksia ja varjoesittelijät. Sosiaalikaatteella olen minä ja minäkin olin viime vaalikaudella myöskin tämän turvalausekkeen esittelijän ja neuvottelemassa sitä. Ja me keskustelimme hyvin voimakkaasti tästä turvalausekkeesta monilla aloilla, mutta erityisesti myöskin koskien kiintiöitä banaaneille. Ja mietinkin nyt sitä, että kun olemme tehneet lainsäädäntöä, siis parlamentin ja neuvoston kesken, josta on sovittu, ja sitten komissio ei pidä sitä kiinni sovitusta asiasta. Ja vähän kun vaikka ajan jonkun kaupungin läpi, jossa ja ajaa 50 ja sitten 60, no eihän se ole niin paha asia, oli tämä tulee niin tärkeää. Uskon, että se poliisi, joka pidättää tai pysäyttää minut, ei varmaankaan näe asiaa näin. Joko meillä on selkeää lainsäädäntöä, josta pitää pitää kiinni, tai jos ei lainsäädäntö ole sopivaa, niin sitten komission pitää tiedottaa, kuinka voidaan muuttaa lainsäädäntöä. Ja tietenkin tilanne vielä vaikenee, kun Ecuador tulee tähän järjestelmään mukaan. Joten tämä menettelytapa ei ole oikea, eikä tämä reaktio, joka oli oikea, niin tämä ei ole, tämä ei ole niin suuri vaikutus tällä. Vaan eihän komissio pitää arvioida soveltavuuden perusteella lainsäädäntöä. Eihän tämä ole oikea lainsäädäntömenettelyä. Sitten edustaja Scholzman. Danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Selkeää puhetta, eli säännöistä on pidettävä kiinni ja tietenkin komission on huolehdittava siitä, että tiukkaan noudatetaan parlamentin ja neuvoston hyväksymää lainsäädäntöä. Samalla uskoisin, että näin käy selvästi ilmi myös se, että on pohdittava tarkkaan kiintiöneuvotteluita, miten ne syntyvät, miten otetaan huomioon tuotantorakenne lähtökohtaisesti. Ja Perun kannalta varmaan voin myös ymmärtää, miksi tällaista lisäystä on tapahtunut. Eli tässä tarvitaan selkeästi pohdintaa erityisesti Ecuadorin liittyminen vapaakauppasopimuksen lisää yhden banaanin tuottajan maailmanlaajuisille markkinoille. Ja VTOssa on pitkä historia sillä, että Ecuador huolehtii tarkkaan siitä, että kiintiöistä pidetään kiinni. Minulle, kun puhutaan oikeudesta, säännöstä ja kiintiöistä, niin minulle tulee mieleen kysymys, jonka mielelläni komissiolle osoittaisin. Jos periaatteessa on pohdittava uudestaan, myös ajatellen noita suojalausekkeita, niin pitäisikö ajatella tiettyjä kiintiöitä, jotka olisivat erityisesti kiintiön puitteissa varattu reilun kaupan banaaneille. Tämä olisi ehkä sellainen kysymys, jota pitäisi vielä pohtia. Ehkä voisimme saada komissiolta vastauksen tähän. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Saifi. Merci, monsieur président. Kiitos, puheenjohtaja. Tulin tähän myöhässä, en kuullut komission puheenvuoro, mutta ymmärsin jo kuten mitä edustaja sanoi. Olen aika lailla kollega Maton linjoilla. On huono signaali komissiolle antaa se, että jos ei tätä vakautusmekanismia käynnistetä kahden, kahden peräkkäisen vuoden aikana eikä informoida parlamenttia. Se on huono merkki meidän suuntaan ja se on huono merkki myös Euroopan banaaniviljelijöiden suuntaan. Jos me olemme kerran yhteislainsäätäjiä, niin parlamentin pitää saada tietoa banaanit tuonti kehityksestä, niin kuin herra Mato sanoi, jotta voidaan ajoissa tehdä hyviä päätöksiä, koska lähdetään soveltamaan tätä vakautusmekanismia ja miten sitä käytetään. Meidän pitää jatkaa olla alkuperäisen tavoitteiden linjoilla. Meidän pitää päästä tavoitteeseen eli vakautusmekanismin ja taata myös eurooppalaisen tuotannon jatkuvuus silloin, kun markkinat häiriintyvät. En toista tässä, mitä on jo sanottu, mutta kyllä me varmasti olemme aika monet samoilla linjoilla. Kiitoksia, Emma. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin viitata, kommentoida samoilla linjoilla, mitä komission edustaja sanoi. Meillä on kauppasopimuksia, meillä pitää olla silloin suojalausekkeita. Emme voi tehdä kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa, jos samalla ei ole suojalausekkeita kummallekin sopia osapuolelle neuvotteluosapuolelle, jossa turvataan kummankin osapuolen viljelijöiden tilanne. Meillä, meillä, on, meillä on äärialueita Euroopassa, ovat alueet, jotka ovat hyvin herkässä, vaikeassa tilanteessa, tilanteessa, koska kuljetuskustannukset ovat paljon korkeammat kuin keskeisillä alueilla EU:ssa. ssa se vaikeuttaa koko tuo, tuotantotilannetta. Jos tähän vielä lisätään tuotanto, jotka ovat lähes monoviljelyä, yhden, yhden viljelylajikkeen tuotantoa, silloin meidän pitää osata asianmukaisesti turvata ja suojata tämä viljelyala. Mehän tiedämme varsin hyvin, että Euroopassa on maita Ranska, Portugali, Espanja, jossa meillä on banaanituotantoa, banaaniviljely on todella keskeistä, että nämä suojalausekkeet toteutetaan. Ja me, ne, niiden pitää myös olla avoimia sillä tavalla, että voidaan valvoa niiden toteutumista. Kollega Mato on Kanarialta, hän tietää, tuntee varsin hyvin tämän aiheen. Se on aivan kestämätöntä, että komissio ei anna meille viikoittain tietoa. On tärkeää, että komissio informoi parlamenttia. Meidän pitää viikoittain olla tietoisia, eikä, eikä voi jatkoa tilanne, että saamme aina jälkikäteen tietoa. Jos tulee ongelmia tuontitilanteen kanssa, meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin äh, oikealla hetkellä, eikä jälkikäteen. On paljon perheitä, jotka elävät yksin omaan banaaniviljelyn saadusta tuotosta. Sen takia mielestäni meidän pitää ottaa huomioon, anteeksi, meidän pitää saada Ecuadorin kanssa hyvä sopimus, mutta on myös tärkeää, että meidän pitää ottaa huomioon meidän tuottajiemme edut huomioon. Senpä tähden pyydänkin komissiota laatimaan tiedotteen, mikä on ennakoitavissa oleva vaikutus Ecuadorin banaanien tuonnilla – miten se vaikuttaa maailmanlaajuiseen tuotantoon, markkinatilanteeseen ja miten se voi vaikuttaa. Se tulee vaikuttaa monien perheiden elämään ja vaikuttaa enemmän nimenomaan näillä reuna-alueilla. Se voi vaikuttaa myös työttömyyslukuihin, ainakin Kanarialla. En halua uskalla edes ajatellakaan, voisiko työttömyysluvut nousta vielä enemmän korkeammaksi Kanarialla. Kanarian saarilla. Vain sen takia, että emme ole toimineet asianmukaisesti. Meillä on instrumentteja, komissiolla on ilmoittamis- ja meidän pitää saada järkevien aikajaksojen sisällä jatkuvasti tietoa. Komission pitää laatia myös tutkimus, jotta tiedämme, mitä, mitä ennakkonäkemyksiä on, on tälle tilanteelle. Flot and Mr. Valesa. Kiitoksia, edustaja Valisa. Thank you, Mr. President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On selvää, että toimimattomuudellamme on vakavia vaikutuksia eurooppalaisiin viljelijöihin. Ja koska meillä on tällainen mekanismi käytössä, en ymmärrä, miksi komissio ei halua toimia. Nyt täällä Euroopan parlamentissa meidän on vaadittava Euroopan komissiolta selkeää ja oikea-aikaista tietoa tuonnista näiltä alueilta ja meidän on huolehdittava siitä, että suojelausekkeita noudatetaan. Kaiken tärkeintä on se, että hyvin tarkkaan ja tiukasti tulkitaan lainsäädäntöä. Kun sääntöjä on olemassa, niin pitää nyt pohtia, onko tämä kynnysmäärä oikealla tasolla esimerkiksi. Ja kaikki tämä tieto on meille oikea-aikaisesti annettava, jotta voimme vastata muuttuviin oloihin. Thanks a lot. So back to the commission. Kiitoksia komissio. Kuulitte nyt näistä ehkä kriittisistäkin puheenvuoroista täällä. Mitenkä voitte kommentoida näitä? Olkaa hyvä. Thank you very much and, uh... Kiitoksia. Todellakin mielenkiintoista hyödyllistä kuulla nämä kommentit. Voin ottaa vähän ajattelemisen aihetta. Ehkä voidaan palata askel taaksepäin. Turvamekanismi on sellainen mekanismi, joka on siirtymäkaudessa, joka on käytössä ja pyrin ehkä katsomaan sitten, mitä, mitä se on ja mitä se ei ole. Se on tavallaan määräys, joka on saatettu kynnystaso määriteltynä, jonka ylittyessä komission pitää sitten harkita toimenpiteitä. Mutta mitä se ei ole, se ei ole tuontikiintiö. Täällä viitettiin kiintiöön, mutta se on toinen väline – Ainakin näissä kauppasopimuksissa se on toisenlainen väline. Kiintiössä on tietenkin tietyt etuustullitasot ja tietyt muut tasot, jotka eivät ole etuustasoja. Ja tämä ei ole sama periaate kuin tässä on kyseessä. Tässä on vakausmekanismi, tätä on turvamekanismi. Joten pyrimme tässä ensinnäkin katsomaan sitä, että onko tällä vaikutusta markkinoihin, tarvitaanko vakauttamista markkinoilla, siitähän vakautusmekanismissa on kyse. Ja tämän päivän katsanan mukaan olemme katsoneet, että markkinoiden seuranta osoitti, että ei ollut mitään negatiivisia vaikutuksia markkinoilla, jotka johtuisivat perun tuonnista. Eli tämän takia emme tehneet toimia. Mutta no tämä, tätä kuitenkaan ei, ei saa ajatella niin, että tämä vaikuttaa jotenkin tuleviin tuontitilanteisiin muista maista tai muiden sopimusten pohjalta. tiedon saannin taso tästä alkaa tietoisia, että tietoja käytämme komissiossa, se on ihan julkisesti saatavaa tietoa. Olemme valmiita antamaan teille nämä viittaukset Taksudin sivuille, joka on tämän tiedon ensimmäinen lähde. Julkista tietoa siis. Ja nämä tiedot saadaan erityisesti vuoden toisella puoliskolla kun, kun voimme olettaa, että vuoden kokonaistuontimäärät saattavat ehkä ylittää tämän kynnystason. Ja silloin tarkkailla myöskin hintoja samanaikaisesti, kuten vuonna 2014 teimme. Ja huomasimme, että hinnat olivat vakaita. Joten lopuksi haluan vain todeta, että totta kai tulemme jatkossakin panemaan täytäntöön sopimusta ja olemme myöskin valmiita palaamaan tähän aiheeseen, jos on tarpeen. Kiitoksia. Kiitoksia. Uskoisin, että varmaankin tiedätte näistä väärinkäsityksistä parlamentin roolin suhteen. En tässä ole pelkästään vain se, että annetaan meidän tietoa, ei se riitä parlamentin lainsäätäjän tässä mukana. Se on vain julkista tietoa. Että tulemme varmaankin pyytämään Cecilia maastromille toisenlaista tiedotusta turvamekanismin käytöstä. Ja uskon, että voisin varmaankin käydä etukäteen vuoropuhelua näistä toimenpiteistä. Säästötoimenpiteistä, jotka ovat ole turvamekanismin mukaisia. Gracias, presidente, porque eh, lo ha dicho muy Kiitos puheenjohtaja, te sanoitte sen hyvin selvästi. Minä teen tämän tehtävän, mutta tämän tiedotteen lisäksi, mitä, mitä komissio nyt vielä tässä äsken lisäsi, pitäisi tehdä vielä enemmän kuin tämä suojalauseke sanoo, kun on ylitetty tämä määrä, määrä tai volyymi. Silloin komission pitäisi no, keskeyttää prosessi, mutta komission pitää vaan antaa oikeutus sille, että näin ne se ei ole tehnyt. Ei, eikä sano vain yksinkertaisesti hinta on sama. Tässä pitää sanoa, että miten se vaikuttaa. Minä olen ehdottanut komissiolle, että se ottaisi askeleen eteenpäin. Tulisi vaikka tutustumaan tilanteeseen Kanarian saarille, onko siellä kriisissä vai ei ja kärsittääkö se, kärsivät, kärsivätkö tuottajat siitä, onko se vaikuttanut kielteisesti Öö, tämän sopimuksen toimintaan. Totta kai toiminta, sopimusta on noudatettu, mutta miten se voi vaikuttaa? Vaikuttaako se kielteisesti? Pitäähän, parlamentti on yhteislainsäätäjä ja parlamentilla on normat, normit. Normithan koskettavat kaikkia, myös komissiota ja ainoastaan parlamenttia. So I think the point is clear. Ja uskoisin, että asia tuli selväksi. Ja voisi parantaa komission ja parlamentin suhteita täällä kentällä. Kiitokset. Sitten seuraava aihe. kohde 12 ja 13. Kyseessä on äh, Marrakesin sopimusta, onko se muuttava pöytäkirja. Ja kaikki varmaankin tietävät, että keskiverto tulli toimi. Siinä on 20-30 osapuolta ja 40 asiakirjaa. Tuo vaikuttaa aika uskomattomalta määrältä. Jopa siis 40 asiakirjaa 20-30 osapuolta puolta mukana. Kyllä siinä varmaan tarvitaan parannusta. Tämä olisi myöskin suuri saavutus VTO viime vuoden kierrokselta. Toivottavasti voimme jatkaa tällä tiellä. Ja kun herra Kaskari on saanut paperinsa järjestykseen, anna hänelle puheenvuoron. Hän on tänään er- esittelijämme herra Salvan puolesta tänään esittelemässä asiaa. Ja esittelee hänen kantansa hänen puolestaan. Mutta ei löydä papereitaan. Noin, hyvä. Nyt olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Pablo Niin, kiitos. Ystävä Sabba ei voinut olla paikalla tässä kokouksessa, joten hän pyysi minua lukemaan kommenttini. Edustaja Salba pitää tervetulleena VTO-ministerikokouksen tuloksia vuodelta 2013 joulukuulta. Silloin neuvottelut saatiin päätöksen VTO-jäsenten kesken kaupan helpottamissopimuksesta, joka on tärkeä virstanpylväs, kun se on ensimmäinen monikeskinen sopimus VTOn perustamisen jälkeen vuonna 1995. Edustaja Salva ymmärtää edut, joita sopimuksen täytäntöönpano toisi mukanaan erityisesti pk-yrityksille. Erityisesti sopimus vähentäisi epäselvyyttä markkinoille pääsyn ehdoista ja, sitä, ja se voisi vaikuttaa kaupan kustannuksiin 10-15 prosenttia. Tämä mahdollistaisi sen, että yritykset voivat päästä uusille markkinoille ja parantaa kilpailukykyään vähentää byrokratiaa sen kustannuksia. Hän tukee täysin komission ehdotusta tukea tätä teknistä tukea vähiten kehittyneisiin maihin 400 miljoonalla eurolla. Nämä varat käytettäisiin hankkeisiin, kuten siihen, että parannetaan tullijärjestelmää väiten kehittyneissä ja kehitysmaissa. Edustaja Salva haluaisi kuitenkin painottaa sitä, että tämän rahoituksen pitäisi olla hyvin koordinoitua yhdessä muiden kansainvälisten lahjoittajien lähetysten kanssa, Onktadin, VTOn ja Maailmanpankin kanssa. Päällekkäistä työtä pitäisi välttää samoin kuin tukea pyytävien maiden turha byrokratia, joka ehkä johtaisi siihen, että apua ei haeta. Edustaja Saaba kehottaa myös läheiseen yhteistyöhön – erityisosaamista edustavien järjestöjen kanssa, kuten maailman tulliliiton, joka voisi antaa asiantuntemusta monissa tapauksissa. Lisäksi EUn edustustojen rooli on tärkeä kautta maailman kehittyvissä ja vähiten kehittyneissä maissa. He voivat ottaa paikan päälle ja hän toivoo, että nämä edustustot ovat erityisen tärkeässä roolissa, kun puhutaan teknisen avun tukemisesta. Näyttää siltä, että kasvavat Kiina, Brasilia, Intia eivät pyydä teknistä apua. Tämä olisi hyvä asia, koska ne voitaisiin huolehtia siitä, että varat menevät niitä kipeimmin tarvitseville. Edustaja Salva toteaa, että kaksi kolmasosaa jäsenistä pitäisi saada ratifioimaan sopimus ennen kuin se astuu voimaan. Siinä mielessä hän kehottaa vto jäseniä tekemään kaikkensa, että sopimus saataisiin astumaan voimaan mahdollisimman pian ennen joulukuista ministerikokousta. Tässä esittelijän kommentit odotamme mielenkiinnolla keskustelua. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Nikola Dante. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti. Onko tämä paljon täällä todettiinkin jo esittelijän puheenvuorossa? Ja muistaa tämä ensimmäinen on kesken, tehty monen keskeinen sopimus vuodesta 1995 lähtien. Ja tässä on USA ja muut mukana ja Mauritius. Mutta myöskin Kiina ja Brasilia ne ovat vielä tätä tällä hetkellä ratifioineet. Tiedätte, että tämä on sellainen sopimus, joka on tehty hyvin, hyvin joustava jota ottaa huomioon eri maiden tilanteita. Eikä kuka, kukin maa voi itse määritellä ne kohdat, joita ottaa mukaan tähän eri, eri luokat, siis luokka A. Se on asiat, jotka tulevat välittömästi voimaan, kun sopimus tulee voimaan. Sitten B-luokka, ja tulevat sitten myöhemmin voimaan, ja C, josta tarvitaan vielä teknistä tukea myöhemmin. Ja myös unionilla on tärkeä rahoitus tähän liittyen, 400 miljoonaa euroa, jota voidaan käyttää suuran viiden vuoden ajana tukeakseen tämän sopimuksen voimaantuloa eri maissa, joilla on vaikeuksia siis sen suhteen, että nämä säännöt tulisivat voimaan. Tämä on hyvin innovatiivinen lähestymistapa. Tämä on kehitysmaille mielenkiintoinen lähestymistapa. Ja näin voidaan myöskin vähentää kuluja 10-15 prosenttia sekä kehitys- että kehittyneitä mailla. Tulokset ovat ihan näkyviä myös pk-yrityksille. Ne ovat juuri ne toimijat, jotka kärsivät tällä hetkellä niiden byrokratiasta ja byrokratiakuluista. Ja tietenkin tämä vai alentaa sitten tuotteiden vientikuluja. Ja lopuksi haluaisin muistuttaa, että tässä ei ole sitovia määräyksiä. Tulvi tulee tiettyjä määräyksiä vaikka sähköisiin maaksoihin ja vientimääräyksiin. Jotenkin tämä määräys on myöskin tärkeä siinä mielessä, pyritään, vähentää, pyritään vähentämään tänä vuonna korruptiota – tai sitten myöskin transikuljetuksia eri maiden kesken, ja internetiä käytetään tässä hyväkseen. Ja tässä on yksi yhtenäinen luku, jotta voidaan yhden lukun kautta välittää asiakirjat, vienti- ja tuonti- ja transitasiakirjat. Ja tämä lisää avoimuutta, yksinkertaistaa asioita ja nopeuttaa ja vähentää byrokratiaa. Ja nämä tietenkin ovat kaikki vapaamman ja paremman maailmankaupan edellytyksiä. Uskon, että tästä tulee kuitenkin vielä kiistanalainen asia, joten pyrimme tekemään yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta tämä saadaan sitten parlamentissa hyväksytyksi sillä tavoin, että se päätöslauselma sitten heijastelee EUn etuja kun ajatellaan, mitä tulee, mitä tulee tällaisiin monikansien sopimuksien tuohon kierroksen jatkoon. Thanks a lot. Kiitoksia. Muita varjoesittelijöitä ei täällä näy. Eikä Paolo Karsotti saa VTOn koordinointitiimin edustajana puheenvuoron. Olkaa Thank you, Chairman. There's little to... Kiitos, puheenjohtaja Kattavat esitykset on kuultu valmistelijalta ja varjoisvalmistelijoilta. Haluaisin nyt vain sanoa, että on kannustavaa komission nähdä, että on laaja parlamentin tuki tälle aloitteelle. Unionin tavoitteen tulisi olla saada sopimus ratifioitua Euroopan unionissa ennen ministerikonferenssia VTOssa. Se järjestetään Nairobissa tämän vuoden joulukuun puolivälissä. Jos tämä toteutuu, ja olemme ihan hyvin päässeet liikkeelle, niin mahdollisesti päästäisiin tuohon 108 ratifiointiin, jotka tarvitaan sopimuksen voimaan astumiseksi. Päivittäisin vain tietoja, kuten Varjo valmistelija muistutti. Monet maat ovat jo ratifioineet kategorian A-määräykset 59 kappaletta. Kun tämä prosessi on saatu liikkeelle, voimme olettaa, että poliittiset olot näissä maissa ottavat jo huomioon sen, että sopimus ratifioitaisiin, jos 59 lisätään 38, joka on se luku, jonka me tuomme jäsenvaltioiden ja muiden kehittyneiden valtioiden lukumääränä, jotka ovat sanoneet tekevänsä mahdollisimman paljon, että, että tämä ratifioitaisiin joulukuussa. Niin se voisi astua voimaan, jos ei Nairobi mennessä, niin pian sen jälkeen. Kuten esittelijät ovat sanoneet, tämä on tärkeä asia, tämä tekninen apu, tuki DEFCA ja Trade-pääosastot tekevät läheistä yhteistyötä päästäkseen kahteen tavoitteeseen. Ensinnäkin huolehdittaisiin siitä, että kuka tahansa nyt tarvitseekin apua. Ajatellaan erityisesti pienimpiä, heikoimmin kehittyneitä talouksia, niin apua löytyisi alueellisten ja paikallisten ohjelmien kautta 400 miljoonaa komission jäsen – Dehucht jo lupasi. Sen lisäksi Euroopan unioni toimisi Euroopan, anteeksi, Maailmanpankin välineen kautta, VTO välineen kautta ja mahdollisesti myös yksityisen ja julkisen kumppanuuden kautta, jotta myös yksityinen sektori saataisiin työpanon mukaan. Koordinointi on ratkaisevan tärkeää ja me teemme omalta osaltamme kaikkemme, että siitä voidaan huolehtia. Jos toimimme oikein ja päästään ratifioimaan sopimus tulevan vuoden aikana, jos tekninen apu todella toteutuu, niin voimme melko nopeasti muutaman vuoden kuluessa nähdä, että koko maailmassa otetaan käyttöön tullin uudistamis- ja helpottamistoimet joita nähdään useimmissa OECDn maissa tällä hetkellä. Tämä olisi varmasti, varmasti eduksi kaikille kehittyneille maille, mutta erityisesti pienille talouksille, joiden osalta on OECDssä laskettu, että jopa 15 prosenttia kaupan kustannuksia voitaisiin leikata. Kiitos puheenjohtaja. Thanks a lot. Kiitoksia. No niin. Jatketaan tämän asian työstämistä. Ja varmaan kaikki olemme tietoisia, mitä etuja tästä seuraisi, jos päätämme asian nopeasti. Sitten meillä on myöskin esittelijämme laustoluonnos 15.16. kesäkuuta kokouksessa ja 19. kesäkuuta on tarkistusten jättöpäivämäärä. Ja 13.14. heinäkuuta viimeisessä kokouksessa me äänestämme tästä aiheesta. Kiitoksia. Nyt haluaisin tuottaa terveeksi uuden jäsenemme, herra Takkula Suomesta. Hän on Olli Reinin seuraaja joka menti, hän oli reijän palasi takaisin Suomen politiikkaa todennäköisesti ministeriksi, mutta ehkä voit kertoa meille hieman tarkemmin tästä, eikä sinulla on sisäpiiritietoa tästä enemmän. Tervetuloa tänne. Thank you. Yeah, I'm the new member. Also I... Niin, kiitos. Olen uusi jäsen ja samalla vanha olin jo kymmenen vuoden ajan täällä ja viimeiset kymmenen kuukautta kului Suomessa. Oli se enemmän ääniä kuin minä vaaleissa. Kansalliset vaalit meillä, parlamenttivaalit, oli kolmisen viikkoa sitten. Oma puolueeni keskusta voitti vaalit, joten hänellä on hyvät mahdollisuudet vasta ministeriksi. Katsotaan, mutta tulevat kaksi viikkoa osoittavat. Enemmän hienoa, että voin olla täällä jälleen. Olin aikaisemmin kulttuurivaliokunnan ja ITREN jäsen viimeksi kuluneen kymmenvuotiskauteni aikana, mutta mielelläni teen tässä valiokunnassa työtä. So. Kiitoksia Jounen ja menestystä. No niin. Hyvä. Nyt meillä on pieni kahvitauko tässä välissä, koska komission jäsen tulee tänne 16.30. Ehkä voisitte olla 20 yli takaisin täällä, jotta voimme sitten aloittaa ajoissa keskustelut.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 Yeah, put. Uh, the <laughs>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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte. No niin, hyvät kollegat. Olkaa hyvät ja istutukaa alas. Jatketaan. Jatketaan kokousta. Nyt meillä on ilo ja kunnia saada paikalle kauppa-asioista vastaava komission jäsen Cecilia Maastrum. Meillä on kaksi esityslistan kohtaa tähän liittyen, joita käsittelemme yhdessä samalla kertaa. Ensin Saamme lyhyen katsauksen ensi vuoden ohjelman rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa työohjelmassamme. Tähän Maastrom tulee kertomaan meille muutamista asioista. Ja sitten investointisuojasta ja sen siihen liittyvistä välineistä. Tämä on jatkokeskustelun aiheena. Rova Maastrom tulee johdattelemaan meidät tähän aiheeseen ja kertomaan omista kannoistaan. Ja tämän jälkeen on, on esittelijöille ja varjoesittelijöille puheenvuorot T-tipistä. Ja sekä muutkin kollegat voivat kommentoida. Meillä on noin tunti ehkä vähän ylikin aikaa tähän, mutta ei se tarkoita että että pitää puhua täällä ummet ja lammet, vaan tehkää lyhyitä, selkeitä kysymyksiä. Se riittää johdannoksi. Rova Maastrom, teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Mukava olla täällä taas. Minulla on nyt mahdollisuus keskustella jälleen tärkeistä kysymyksistä. Olin täällä joulukuussa uutena komission jäsenenä. Laimen puhuimme silloin kauppa-agendastamme maaliskuussa lähinnä investointisuojakysymyksistä ja osallistuin myös TTIPin etuja käsittelevään kuulemistilaisuuteen. Ja nyt olen jälleen täällä mukava näin. Toivon, että läheinen yhteistyömme voi jatkaa pitkään. Investointisuoja on pääasiallinen aiheeni, mutta sitä käsittelyä ennen rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa haluaisin mainita kolme muuta saraa, jolla komissio toivoo teidän kantojanne ja läheistä yhteistyötä tulevaisuudessa. Lyhyesti tämä siis ennen kuin siirryn tämän päivän varsinaiseen aiheeseen. Kuten joulukuussa mainitsin, komissio tekee työtä, jotta voitaisiin päivittää kauppastrategiamme kaiken kaikkiaan. Haluamme huolehtia siitä, että sopeudumme muuttumaan maailmaan, esitämme prioriteettejamme, mitä tulee kahdenvälisiin ja monenvälisiin suhteisiin, mutta myöskin haluaisimme esitellä muutamaa aihetta ja katsoa, miten politiikka voitaisiin linkittää paremmin talouskasvu, kehitys, investoinnit, mutta myös kauppa kauppa ulkopoliittisena välineenä. Maailmanlainen kauppa, ympäristökysymykset pyrimme määrittelemään tavoitteemme. Meillä on tiedonanto luvassa syksyllä syyskuussa. toimin, että meillä on mahdollisuus ennen kesää keskustella vielä näistä aiheista kanssanne, jotta tähän tiedonantaan saadaan myös teidän panostuksenne. Toiseksi käsittelemme julkisten hankin, virastojen välineestä. Tiedän, että tämä on aiheuttanut keskustelua ja huoltakin parlamentin jäsenten joukossa. On oltu vähän huolissaan tästä hajautetusta lähestymistavasta, jossa jäsenvaltioiden hallinnoilla olisi mahdollisuus estää osallistuminen toisaalta oltiin huolissaan liiasta byrokratiasta. Kuitenkin on nähtävä, että meidän hankintamarkkinamme ovat Euroopassa avoimempia kuin toisaalla ja tällainen väline antaisi tiukempia kannustimia muille kumppaneille noudattaa meidän esimerkkiämme. Me työstämme uudistettua ehdotusta. Toivon, että voimme tehdä ehdotuksemme melko pian ja keskustella siitä, miten voidaan edetä. Ja kolmanneksi tarkastelemme myös kaksikäyttötuotteiden vientisääntöjä. Monet teistä osallistuvat tähän hyvinkin perinpohjaisesti. Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset ovat nyt tutkinnan kohteena. Me haluamme kerätä päivitettyä tietoa ja julkinen kuuleminen aloitetaan muutamien viikkojen tai ehkä kuukauden kuluttua vaikutusten arviointi. Halutaan saada päätökseen vuoden loppuun mennessä. Näin voimme tehdä ehdotuksen ensi vuoden alkupuolella Samanaikaisesti olemme yhteydessä teihin ja neuvostoon, että täysin ymmärrettäisiin eri näkökannat. Näin, luvallani puheenjohtaja, käyttäisin vähän enemmän aikaa tuohon seuraavaan kohtaan. Investointikysymykset transatlanttisessa kauppainvestointisopimuksessa, kumppanuudessa TTIPissä. Mä aikaa sitten esittelin teille ensimmäisiä edistysaskeleitamme, näkemyksiämme. Meillä oli rakentavassa hengessä käyty keskustelu ja te pyysitte, että saataisiin vähän enemmän lihaluiden ympärille. Tätä työtä on nyt komissiossa tehty. Toivon, että kaikki saitte tämän asiakirjan, joka teille lähetettiin teille ja jäsenvaltioille aikaisemmin tällä viikolla. Ajatukset tässä tietenkin perustuvat julkisen kuulemisen tuloksiin keskusteluista, joita me kävimme täällä maaliskuun 18. päivä ja jota valiokunta ja monet muut valiokunnat tekevät yhteyksistä jäsenvaltioihin ja monien vuoropuhelujen kanssa eri sidosryhmien, asiantuntijaryhmien, kansalaisjärjestöjen kanssa. Paljon on tehty kovasti työtä ja näin on voitu edetä. Olemme katsoneet kaikkia ehdotuksia yksityiskohtaisesti ja pohtineet niitä. Olemme pyrkineet esittämään vastauksia niihin kysymyksiin, joita te ja monet muut ovat esittäneet. Vastaus on siis tässä asiakirjassa, joka teillä on niin Varmastikin siinä on kaksi asiaa lähinnä. Puitteet ensinnäkin uudelleen lähestymistavalle investointisuojan merkitys ja 1400 sopimusta, joita eurooppalaisilla jo on. Aitoa tarvetta uudistukselle on ja on tunnustettava nykyjärjestelmän ongelmat. Ja hyvin tärkeää edistyminen, jota on tapahtunut jo sopimuksissa Kanadan ja Singaporen kanssa. Tässä ehdotetaan neljää tapaa edetä, että voidaan korjata ne ongelmat, joita riitojen ratkaisu ovat huolenaiheena esittäneet. Eli uusi moderni investointisovittelujärjestelmä. Yhteenvedonomaisesti ensinnäkin ehdotamme, että poistettaisiin väärinkäsitys, etteikö hallituksilla olisi itsemääräämisoikeus säädellä niin kuin haluaa. Aikaisemmin on puhuttu enemmän investoijien suojasta kuin siitä, että hallituksilla jäsenvaltioilla on mahdollisuus suojella omia kansalaisia. Näin ei enää ole. Olemme puhuneet siitä, että pitää olla kunnollinen yhteys välimiesoikeustapauksissa osapuolten välillä, joten siirryttäisiin kohti perinteisempiä tuomioistuimia. Me haluamme pysyvän kansainvälisen investointituomioistuimen, mutta sen aikaansaamiseksi kuluisi melko paljon aikaa, joten kahdenvälisesti lähdetään jo liikkeelle teetipistä, mutta tulevaisuudessa tämä koskisi kaikkia investointisopimuksia. Tämä on suunnitelmamme. Me haluaisimme, että välimies tuomarit olisivat yhteisestä valitusta listasta. Eli nämä välimiesoikeuden henkilöt toimisivat samalla tasolla kuin tuomaria lisäksi huolehdittaisiin siitä puutteesta, joka nykyjärjestelmässä on, että ei ole minkäänlaista muutoksen hakumenetelmää. Tähän tarvittaisiin ensinnäkin pysyvä tuomioistuin, siihen menee aikaa, mutta emme odota, vaan me haluamme kahdenvälisen välisen muutoksenhaku kaikkiin kahdenvälisiin sopimuksiin. Ja sitten suhteet olemassa oleviin tuomioistuimiin. Halutaan estää se, että yritykset voivat saada korvauksen samasta tapauksesta kaksi kertaa. Tarkoituksena on perinpohjaisesti muuttaa koko tätä järjestelmää ja luoda investointisuoja ja sovittelumenettely, menettely, joka sopii tulevaisuuden vaatimuksiin. Nämä eivät ole mitään kosmeettisia muutoksia, vaan ihan perinpohjaisia muutoksia. Ja nyt on otettu vakavasti huomioon se, miten varauksellisesti on suhtauduttu ISDS. E on otettu huomioon se työ, jota parlamentissa on viime viikkoina tehty. Minä olen lukenut, tutkinut monia ehdotuksia, joita on tehty teidän valiokunnassa ja monissa muissa valiokunnissa – tulevassa TTIP-mietinnössä ja valiokunnassa, perussopimusvaliokunnassa, halutaan juuri tällaista pysyvää järjestelmää, jota me nyt ehdotamme. Työllisyys, sosiaali- ja valiokunta haluaa enemmän selvyyttä tuohon oikeuteen säädellä. Oikeusasioiden valiokunta haluaa selvästi sanoa, että näin ei korvattaisi voimassa olevaa lakia. Ja maatalousvaliokunta haluaa järjestelmän, joka antaa investoijille reilun mahdollisuuden hakea oikaisua. Kansalaisvapauksien valiokunta haluaa huolehtia siitä, että perusoikeuksista pidetään kiinni. Monet jäsenvaltiot ja yksittäiset ministerit ovat esittäneet samantyyppisiä toiveita, joita komissiokin voi tukea. Siksi todella suhtaudun toivekkaasti siihen, että löydämme yhteisen linjan. Ainoa ajatus, jota emme tue, on se, että invest kysymys pitäisi kokonaan poistaa TTIPistä. Sitähän me puolella kolmesta syystä. Ensinnäkin Yhdysvalloissa on kyse toimivasta demokratiasta, joka noudattaa oikeusvaltion periaatteita. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö investoijien suuntaan syntyisi riskejä. On ajateltava, mitä sitoumuksia Yhdysvallat tekee kansainvälisesti. Aina ei kunnioiteta näitä sopimuksia. VTOssa on eriten tapauksia auki, jotka kohdistuvat Yhdysvaltoihin. Kanada ja pian Japania ja Kiina saavat turka, turvaverkoksi investointisuojan. Joten miksei tätä annettaisi myös eurooppalaisille? Se, että on vain valtion väliset kiistaratkaisumenetelmät, ei ratkaise tätä ongelmaa. Tarvitaan järjestelmällinen ratkaisu. On otettava huomioon, että pitää käsitellä lisenssikysymykset, mutta usein kysymykset tulevat esiin PK-yrityksistä, ei aina monikansallisista suurista yrityksistä ole kyse näistä ISTS-kysymyksissä. Tutkimusten mukaan 48 prosenttia tapauksista tulee PK-yrityksistä parin sadan työntekijöiden tai kymmenien tuhansien työntekijöiden yrityksistä. Vain 8 prosenttia tapauksista tuli monikansallisista yrityksistä. Tämä on siis tärkeä asia pk-yrityksille. Ja lopuksi vielä tärkeämpi ISDSn pois jättäminen TTIPistä johtaisi siihen, että menetetään ehkä paras mahdollisuus ikinä hoitaa tätä asiaa tulevien sukupolvien osalta. 1400 kahdenvälistä sopimusta meillä jo on. Nämä sopimukset ovat olemassa, joten nyt tämä on paras mahdollisuus uudistaa niitä kaksi suurinta maailman taloutta. Ei neuvottele monimutkaisista kauppasopimuksesta päivittäin. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus siis. Tämä on saatava nyt TTIPin ja kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin. Nyt puheenjohtaja, te olette voineet tutustua näihin asiakirjoihin, jäsenvaltiot myös. Kauppaministeriöiden kokouksessa tämä on aiheena huomenna. Tänään keskustelen teidän kanssa, niin me haluamme panostusta teiltä ja ministereiltä, että saisimme vähän suuntaa. Tämä ei ole mikään oikeudellinen teksti, Teimme näin tarkoituksella, koska haluamme kuulla teitä ennen kuin siirrytään komissiossa sisäisesti seuraavan askeleeseen ja tehdään lainsäädäntöehdotus. Eli tämä keskustelu, vuoropuhelu ei varmaankaan pääty tähän. Mielelläni kuuntelen teidän ajatuksianne. Toivottavasti voimme sopia järjestelmästä, joka toimii tehokkaammin, ottaa hyvin huomioon monien EU-kansalaisten huolet. Varmasti voimme päästä hyvään tulokseen yhteistyössä. Päätän puheenvuoroni tähän puheenjohtaja. Mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin ja kommentteihin. Kiitos oikein paljon. Yeah, thanks a lot. Kiitoksia, komission jäsen. Kiitos tästä lausunnosta. Hyvät kollegat, jatketaanpa. Meillä on noin 20 puheenvuoropyyntöä, jotka käymme läpi ensin esittelijät, varjoesittelijät ja tämän jälkeen muut kollegat ovat vuorossa kommentteineen ja kysymyksineen. Minä olen sattumalta esittelijä ja sen takia minä vaikka aloitan tästä. Hyvä komission jäsen, ensinnäkin haluan todeta tämän suuri ja iso askel oikeaan suuntaan. Ja uskon, että näin on otettu monet pelot huomioon ja näin saadaan aikaan rakentava keskustelu. Totta kai vanhanaikaiset säännöt, ydinratkaisumekanismit, niillä ei ole enää mitään tulevaisuutta. Ja onneksi sain jo il- maanantai-iltapäivänä tämän asiakirjan ja luin sen hyvin tarkkaan läpi ja voin nyt muutamaan kohtaan antaa kommenttini. Ensinnäkin minusta on erittäin hyvä, että tämä right to regulate määräys on selkeästi otettu mukaan. Eikä nyt myös Jorantosan kappaleessa piilotettuna, vaan se on nyt aivan tämän määräyksen sääntelyosan ytimessä. Tämä on tärkeää ja tarpeen mainita se, että parlamenttien demokraattisia päätöksiä ei voida tällä tavoin kumota. Ja tämän parlamentti jo 2011 omassa päätöslauselmassaan muotoili hyvin selkeästi samansuuntaisesti. On hyvä, että te olette ottaneet tämän myöskin viralliseksi kannaksenne. Ja myöskin valtion tukien tilanne on tässä hyvin esille sehän on tässä todettu, että se vaikuttaa myöskin investointiodotuksiin. Sitten toinen asia vielä, josta en ole ihan nyt varma, että onko tämä soveltamisala oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun suhteen, onko tarpeeksi suppeasti muotoiltu. Meillä oli aikaisemmin aika laaja pelivara päätöksille. Eli että kun odotti sitä, että ollaan oikeudenmukaisessa ja tasapuolisessa käsittelyssä. Niin tämä pitää soveltamisalassa tarkkaan määritellä, ettei tähän tule hyvin erityyppisiä ajatuksia mukaan. Sillä oikeudenmukaiset odotukset, ne pitää tarkkaan määritellä, että tiedetään sitten heti jo alusta lähtien, mihin matkaan ollaan lähdössä. Ja tämä pitää taata myöskin siinä mielessä, että sopimusosapuolten pitää jo ennalta sopia tästä. Se tässä se on ex post, eikä käteen mahdollista, mutta me pitäisi tässä yhteydessä ennalta selvittää, jottei synny mitään epäreiluja ponnisteluja. Ja kolmas kommentti liittyy näihin välimiesoikeuden henkilöihin. On hyvä, että pyritään menemään nyt tähän siinä suuntaan, että valittaisiin ripmattomia tuomareita, mutta ei pelkästään heitä. Tästä tullaan varmaan vielä keskustelemaan jatkossa enemmänkin, koska kaikissa jäsenvaltioissa on aina keskusteltu siitä myöskin, kun ottaa tuomioistuimen tuomarit valintaan, että, että ottaa myöskin kansalliset pätevyydet huomioon. Ja tämä pitää ottaa huomioon myöskin yksityisiä välimiehiä mukana. No tämä pitää ottaa jatkokeskustelussa vielä huomioon. Ja sitten neljäs asia on taas myönteinen kommentti. <laughs> Te katsotte niin kriittisesti minua. Se, että muutoksen haku mahdollisuus on, on selkeästi mainittu. Setassa se on vain sellainen epäselvä optio, mutta, mutta tässä puhutaan selkeästä muutoksenhakumenettelystä. Ja tässä mainitaan myöskin molemmat vaihtoehdot. E, menettelytavan suhteen, mutta myöskin sisällön suhteen, joka tapahtuisi sitten, kun käyttää tästä muutoksenhakua ja näitä pitää myöskin vahvistaa jatkossa. Sitten viides asia, hyvä komission jäsen, tästä en tule ihan tyytyväinen. Eli miten tämä uudistettu järjestelmä toimii sitten kansallisten järjestelmien yhteydessä? Tässä mainitsit tähän kaksi vaihtoehtoa tässä, että joko valitaan joko tai, tai ensin käyttäisin kansallinen oikeudellinen oikeudenkäyttömenettely loppuun saakka hyväkseen, ja sitten tämän jälkeen vasta investointisuoja tar- ottaisi huomioon. Meillä on Euroopassa sellainen oikeuden perintö, että ensin käytetään kansalliset oikeusmahdollisuudet hyväkseen ja sitten mennään eurooppalaiselle tasolle hakemaan muutosta. Eli tässäkin yhteydessä on hyvin perusteltavissa oleva valinta. Ainakin tällainen no return lauseke pitäisi tähän myös ottaa mukaan, ettei voi, kun on päättänyt käyttää yhtä mahdollisuutta hyväkseen, niin ei sitten enää yhtäkkiä voikaan muuttaa mieltään ja siirtyä toiselle tasolle. Tämän takia tässä on vielä tarpeen vielä asiaa selventää ja sitten vielä kuudes asia. Tässä vaaditaan ehkä asioita, jotka menevät vähän pidemmälle kuin teidän asiakirjassanne mainitut asiat. Tärkeää on, että varmistetaan se, etteivät ulkomaiset investoijat ole paremmassa asemassa, ei siis huonommin, huonommassa eikä myöskään paremmassakaan asemassa. Nämä no creative right lausekkeen pitäisi ottaa huomioon ketään näistä parempaan tilanteeseen. Ja että investoijat sitten voivat miettiä sitä, että jos he käyttävät tätä oikeudenmukaisuutta hyväkseen, niin tähän liittyy myös vastuu. Sillä jos tiettyä oikeudenkäyntimenettelyä käyttää, niin silloin pitää olla myöskin tietoinen muissa yhteyksissä sosiaalisesta vastuusta. Eli tässä mielessä minusta tämä on askel oikeaan suuntaan. Kuten näette, muissa, muutamissa asioissa on sitä mieltä, että on aika hyvin onnistunut, muutamissa kohdissa pitää vielä keskustella. Mutta tärkeää on se, että tässä eritellään tällaisen kansa, kansallis, kansainvälisen ja tällaisen menettely, jossa katsotaan investointioikeuksia, niin ne pitäisi eritellä tarkemmin. Että luodaanko tässä nyt tällaista kansainvälistä välimiesmenettelyä, joka voitaisiin ottaa muidenkin maiden taholta käyttöön, kun he sitten liittyvät tähän tuomioistuimeen. Että pitää varata, katsoa, että tulee tässä kahdella linjalla, että saman aikaan vaan mennään pelkästään yhtä tietä eteenpäin. Tässä minun kommenttini. Sitten seuraavaksi Rupes, ole hyvä. Kiitos paljon, en puhu jäänyttä pitkään kuin esittelijä, koska muuten käsittääkseni pidämme täällä esitelmiä, eikö niin parahin väntä. Periaatteessa kiitokset, suurkiitokset tehdystä työstä ja myös hyvästä tahdosta, valmiudesta keskustella meidän kanssamme – vaikka me aiheesta ole ihan samaa mieltä. Voin heti sanoa, että en jae esittelijän kaikkia kantoja, mutta näistä yksityiskohdista tuskin tarvitsee nyt juuri puhua. Oikeastaan minulla olisi kysymyksiä, jotka liittyvät enemmän tähän koko järjestelmään. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että ei tarvita sellaista, että parlamentti tässä tai jossain muodossa keskustelee yksityiskohdista. Olettaisin, että te joudutte Yhdysvaltain kanssa neuvottelemaan. Ja minun kysymykseni kuuluukin seuraavalla tapaa. Onkohan jo jonkinlaista käsitystä siitä, mitä mieltä amerikkalaiset ovat tästä koko keskustelusta? Eli mihin suuntaan amerikkalaiset haluavat lähinnä lähteä neuvottelemaan? Se olisi ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi, Pidän kyllä melko hyvänä jo sitä, että ajatellaan tällaista kansainvälistä välimiesoikeutta. Ehkä kiinteä pysyvä tuomioistuin olisi keskustelun kohteena hyvä, mutta se on varmaankin toinen askel. Siihen tarvitaan tietty aika ja tänä, tällä välin kun sitä odotetaan, tarvitaan toinen järjestelmä – jota tietenkin voitaisiin pitää siirtymäkauden järjestelynä. Missä määrin tämä sitten ankkuroidaan T-tippiin? Sitä ei tarvitse ehkä nyt päättää. Mehän voidaan, voimme pitää sen jotenkin mielessä, mutta koko neuvotteluthan vielä ovat käynnissä. Tien vielä luultavasti pitkä kuljettavaksi. Se mitä en ihan tarkkaan ymmärtänyt. Sanon avoimesti, en ole itse juristi. Mikä on nyt asema, kun ajatellaan sitä, mistä TTIPissä neuvotellaan ja se sitten ratifioidaan? Mikä on sen suhde nyt olemassa oleviin 1400 vai kuinka monta niitä olikaan kahdenvälisiä tai ehkä monenvälisiä sopimuksia – ne sopimukset kai eivät pääty, kun sovimme TTIPissä jotain muuta. Eli mikä on näiden sopimusten suhde toisiinsa? Ja viimeisenä sitten SETA-neuvottelut. Näettekö suoran yhteyden nyt siihen, mitä haluatte saada TTIPissä aikaiseksi, vai – minkälainen arvostus tässä sopimukselle pitäisi antaa. Kiitos. Now for the ECR, Emma. Sitten ECR, edustaja Emma ei ole paikalla. Onko joku muu, joka voi ehkä olla hänen? Marike, ole hyvä. Thank you, Chairman, and thank you, Commissioner. Kiitoksia, puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Hyvä, että täällä on tehty monia konkreettisia keskustelualoitteita investointisuojamekanismin parantamiseksi. Ja näin, että tässä on paljon asioita, joita meidän ryhmämme myöskin ehdottanut. On tietenkin selvää, että ISTSllä on aika vähän ystäviä jäljellä, mutta hyvä, että otette valiokuntien erotukset näin hyvin huomioon. Tämä on hyvä pohja ja hyvä yhteistyömenettely parlamentin kanssa. Tämä on hyvä tapa jatkaa eteenpäin. Voitko kertoa me tarkemmin, jos yksityiskohtia tullaan työstämään ja sitten mitä USAn puoli ajattelee tästä? Voit kertoa tästä tarkemmin. Olet, totta kai jos olette keskustellut, heitä pitää ottaa mistään mukaan, ilman muuta. En tiedä ihan varma, mitkä Ehkä sosiaaliset kauppaministerit, ehkä myöskin neuvoston, ehkä myöskin Saksan kauppaministeri on erottanut näitä, mutta, mutta melkein samanaikaisesti on erottu näitä asioita. Mutta tiedotko yhteydessä heihin, heidän erotuksiensa suhteen? Ehkä voitte kertoa meille tarkemmin, mitä mieltä olette heidän, heidän saksalaisten ehdottomasta suunnitelmasta, minkä Saksan kauppaministeri teki. Miten näet tämän, onko tämä neuvoston kanta vai Jotkut jäsenvaltiot ovat hyvin kovaäänisiä, jotka ovat hiljaa asiasta. Tämä kaikki oli kovinkaan selvää vielä, että hyvä kuulette tarkemmin tästä. Ja yksi esimerkki siitä, mitä Saksan hallitus on ehdottanut. Pysyvä EUn USA tuomioistuin. Ja kysynkin teiltä, oletteko katsoneet tätä vaihtoehtoa, mitä tämä maksaisi? Tietenkin riittoratkaisu on viimeinen mahdollisuus, mutta mitä se tarkoittaisi käytännössä myös pysyvä tuomioistuin? Ja ehkä siellä ei ole niin paljon töitäkään sitten. Toivottavasti näin, ei, toivottavasti näin olisi. Oletko he valmiita maksamaan tästä myöskin ja palvelua maksaisi, siis uusi kansainvälinen tuo, toimielin, ne eivät ole mitään halpoja näinä päivinä. Ja mietinkin, että miten tämä toimisi, vai toimisiko vähän vain ad hoc pohjalta. Jos näin on, niin tietenkin on kuulla ministeriltäkin heidän kantansa. Ymmärrän kyllä, että voi vastata ehkä hänelle esittyihin kysymyksiin. Mutta haluaisin kuulla, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten myöskin viimeisenä kommentit setaan liittyen. En mä tiedä tarkkaan, mitä eroa tällä on verrattuna setaan. Voisiko tämä vaikuttaa aika paljon samanlaiselta erotukselta kuin setassa on? Ja sitten tässä todettiin, että pyritään ensin katsomaan kansallinen oikeudenkäynti menette loppuun saakka. No, pitää katsoa, mitä vaihtoehtoja tähän on, koska olemme kaikki kysyneet täällä, miten voidaan parantaa investointien suojaa tulevaisuudessa, niin voidaanko ylipäätänsä tehdä niin, että ensin käydään kansallinen oikeudenkäyntimenettely ja sitten mennään sitä kansainväliseen. Kuinka tämä kestäisi? Ja onko tässä tasavertaiset mahdollisuudet, koska ne ovat kansallisia tuomioistuimenettelyjä omissa maissamme. Ja pyrin tässä vähän nyt miettimään tapausta, jos käytäisiin kansallinen menettely, ehkä korkein oikeus läpi, ja sitten se menisi kansainväliseen järjestelmään. Olet varmaan miettinyt tätä, kuinka hyvin tämä on toteuttavissa, vai pitääkö valita kansallinen vai kansainvälinen järjestelmä? Siinä varmaan oli tarpeeksi kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Helpo. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen Malmström sitä, että tulitte tänne ja kiitos, että esittelitte tämän ehdotuksen. Kyllä, puheenjohtaja esittelijä sanoi aivan oikein, että keskustelua kaivataan vielä paljon ennen kuin päästään lopulliseen tulokseen, joka saa tukea myös julkisesti. Haluaisin esittää tässä tällaista testiä. Voisitaisinko listata investoijien velvollisuudet, verot, työntekijän oikeudet, julkiset investoinnit, ympäristölainsäädäntö, investoinnit julkisiin rakenteisiin, perusrakenteisiin. Ja sitten lista siitä, miten näistä kysymyksistä voitaisiin mennä tuomioistuimeen. Tässä voitaisiin ajatella verooikeutta, parlamentin jäseniä ehkä myös tuomareita. Ja voitaisiinko saada samanlainen tuki tällaiselle järjestelmälle kuin ISDSlle? Luultavasti ei. No kärjistän tämän esitän, mutta toivoisin, että ymmärretään mistä on kyse Kiitos tästä asiakirjasta, jonka eilen esititte ESDS-uudistuksista. Niin siinä on tekijöitä mukana, joita on oikein kritisoitu, jos nämä asiat tulisivat TTIP-sopimukseen mukaan. Mutta tätä sopimuksessa tai Singaporen sopimuksessa näitä tekijöitä ei ole mukana, kuten kollegat ovat jo sanoneet. Miksi ajattelisitte, että parlamentti ratifioisi sopimuksia, jossa näitä ongelmia, joita on esitetty? Se tässä ei ole tällaisia mahdollisuuksia kiistan ratkaisuun. Ja sanoitte, että tulevaisuudessa ehkä voitaisiin rakentaa näitä tekijöitä sinne mukaan. Joten kyllä TTIPin on saatava lukuihin mukaan tämä oikeus säädellä. Mutta kuitenkaan se ei riitä, että se tulee tekstin kohtaan johdantosan kappaleeseen. Ja se tässä se on vain johdantosan kappaleessa. Miten tähän pitää nyt suhtautua? Ja kaiken kaikkiaan valtioiden päätösmahdollisuus jotenkin se turvataan ISDS-kappaleessa e myös, vaikka meillä on tuomioistuimia, jotka voivat oikein hyvin tehdä päätöksiä tällaisissa kysymyksissä valtioiden ja investoijien välillä. Hankalaa tämä on, kun on kyse kysymyksistä, jotka ovat monimutkaisempia kuin mitä investointisopimuksessa on mukana. Mutta kyllä me tarvitsemme järjestelmän, joka toimii kauppasopimuksessa. Samalla esitetään, ja aina katsotaan tässä Yhdysvaltoja, että kansala- kansalliset tuomioistuimet voivat tällaisia kan- kansainvälisiä kiistoja selvittää. Kuitenkin on otettava huomioon, mitä Tanskan korkein oikeus on päättänyt suhteesta YK sopimuksiin. Eli todella tarvittaisiin nyt selvityksiä niistä perusteista, miksi luovuttaisiin omista sääntelyn mahdollisuuksista ja otettaisiin tilalle ISDS. Me tarvitsemme nyt jonkinlaisen strategian, jolla siirrytään pois ISDSstä kahdenvälisistä sopimuksista, ei ainoastaan TTIPissä, vaan kaiken kaikkiaan. Silti uskon, että on mielenkiintoista ajatella tätä tuomioistuin kysymystä, mutta haluaisin keskustella siitä vasta siitä, kun ei anneta investoijille ainoastaan oikeuksia, vaan asetetaan heille myös velvollisuuksia. Janik. Kiitoksia, Janik Shadow. Merci, uh, madame. Kiitos euh, rouva komission edustaja siitä, että olette tulleet tänne. En salaile sitä lainkaan tätä suunnatonta pettymystä, kun luin teidän tekstiänne. Ei niinkään, että sisältö sisällöllisesti se antaisi mitään uutta, että se olisi, olisi että se pettymys, ei se, että tämä on hyvä paperi, kun lähdetään puolustamaan ISDS. Mielestäni se on huono paperi, jos lähdetään puolustamaan ISDS. Parin vuoden ajan me olemme keskustelleet jo tästä aiheesta. Parin vuoden ajan on ollut yhä enemmän vastustusta, yhä vahvempi vastustus tätä järjestelmää vastaan. Kansalliset parlamentit ovat olleet tulleet kuulluiksi, he ovat joskus vastustaneet ja äänestäneet tätä järjestelmää vastaan. Te puhutte kirjassanne julkisesta kuulemistilaisuudesta sanomatta kuitenkaan, että 97 prosenttia ihmistä ovat hylänneet tämän ISDS. Te sanoitte johdannossanne, että että komissio KONT-valiokunta, AFKO-valiokunta ovat puhuneet eh, jatkuvasti pysyvän tuomioistuimen perustamisesta. Sanotte, että tämä valiokunta on aina äänestänyt ISDS vastaan 18 kuukautta, kaksi vuotta kaiken tämän jälkeen, tämän keskustelun jälkeen. Meillä on ehdotuksia, ihan totta nyt täytyy sanoa, että tässä vallitsee jonkunlainen täydellinen epäselvyys. Tähän ei suhtauduta riittävän vakavasti ja se on aika yllättävää. Onko tasapaino ollut teille vaikeata? Te haluatte osoittaa, että uudistatte järjestelmää, mutta samalla sanotte, että ei saa tuomita Singaporessa olevaa järjestelmää esimerkiksi se yhtäältä olette aivan loistava puhuja, sanotte, että järjestelmä on luonnos, jo luonteeltaan perversi. Ja samanaikaisesti teidän on pakko sanoa, että, että jos nyt halutaan tehdä ehdotus, niin minun pitää löytää joku hyvä kytkös Sigmar Gabrielin kanssa, mutta ihan hyvä rouva, mutta ehdotuksissani, että kuitenkaan vielä osoita sitä, minkä takia me tarvitsemme tämän ISDS ja Kanadan ja Euroopan välillä ja Kanadan ja Yhdysvaltion välillä. Kaiken tämän mm, asetuksen jälkeen Maailmanpankki ja OECD sanovat, että emme me tarvitse ISDS, jotta lisättäisiin investointivirtoja. Te olette jopa omassa pääosastanne äh, tehneet selonteon Etelä-Koroista. Hienoa, hienoa. Lisää investointeja, mutta ei Etelä-Korean sopimuksessa puhuta ISDSstä. Ette te ole vieläkään pystyneet osoittamaan, minkä takia tämä olisi välttämätön. Te laaditte tekstin paperin, jossa annetaan väyliä ilman minkäänlaisia vakavasti otettavia ehdotuksia. Tämä on vain vähän pölyä ja savua meidän silmillemme ei tämä nyt kyllä, ei tämä homma näin hoidu, että te saa meitä vakuuttuneeksi tästä, sanokaa mitä haluatte. Ei tässä ole asianajaja sama kuin juristi, asianajaja puolta oma asiansa, mutta ei tässä ole sama asiasta juristi. Me ei tässä pidä lähteä nyt puhumaan jostakin yhdyskuntavalinnoista eikä asettaa... Öö, kauppaoikeutta versus vastaan jotakin muuta, eikä tässä asettaa vastakkain meidän yhteiskuntiamme ja kyseenalaistaa koko demokraattista prosessia. Ottakaa nyt huomioon, kuunnelkaa mitä yksi osa tätä parlamenttia teille sanoo, kuunnelkaa mitä kansalliset parlamentit sanovat teille, ammattiliitot, ammatilliset järjestöt, mitä kansalliset oikeusjärjestelmät riittävät. Jos niitä pitää parantaa, se on paljon helpompi lähteä parantamaan julkisia olemassa olevia järjestöjä kuin lähteä luomaan tällaista suuren suurta järjestelmää, joka voi murskata tiellään paljon muuta hyvää ei tässä ole kyse mistään pitkän aikavälin hankkeesta, jos sanotaan, että ISDS on nyt olemassa. Voidaan sanoa myös monikansallisille yrityksille, että pidetään yllä kansalliset oikeusjärjestelmät. Meillä on olemassa olevia tuomioistuimia silloin ollaan palveltu Euroopan etua asianmukaisesti oikein. Madame Begin. Kiitoksia, josta pikin. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komission jäsentä tämän tuottaneen paikan päälle kertoa meille kannoistaan, mutta minäkin olen samaa mieltä siitä, mitä juuri sitten tämä totesi. Pelkään sitä, että tämä ISTS-ehdotus osoittaa se, että totta vielä saan vastaan sitä viestiä, jota useat kansalaiset ovat esittäneet teidän työhönne liittyen. Myös on turha puhua pysyvistä tuomioistumista tai muista vetomusmekanismeista. Haluan muistuttaa, kuten kollega Shadow täällä totesi, että täällä ISTS on vaarallinen mekanismi. Sitä korporaatiot käyttävät omiensa etujensa ajamiseen. Ja aikaisemmin puhuja myöskin mainitsi, että meillä on jo paljon investointeja USA ja EU välillä ilman tällaisia lausekkeita. Että en näe, miksi tarvitaan ISTS-järjestelmää tähän enää. Vaan tällä on riski kuitenkin. Vain 8 prosenttia amerikkalaisista investoinneista olisi ISTSn suojassa. 47 000 amerikkalaista yritystä voisi sitten nostaa juttuja täällä Euroopassa. Ja tässä on ajatus paljon kuluja ja paljon juttuja tuomioistumisessa, kuten täällä mainittiin jo. Ja tänä vuonna, tänä, tällä hetkellä meillä on 30 miljardia euroa yhteensä näiden juttujen tuloksena kanteissa ollut mukana. Joten täällä puhuttiin siitä, että setassa ei ole tällaista oikeutta, vaan ja tässä puhutaan niistä oikeuksista, mitä kaikki ulkomaalaiset nauttisivat. Ja vetomusmekanismi tai pysyvät tuomioistuin, no mitä tulee vetomukseen, niin, niin tätä, on se, tätä ei laittu setaan mukaan. Mutta tällainen, tällaisen laitoksen luominen kestää vuosia ja kuka sen tämän voisi tehdä? Me emme voi hyväksyä sitä, että suurilla yrityksillä on enemmän oikeuksia kuin pienillä kansalaisilla. Kyllä minun mielestä kaikille laki on sama, ja ISTSn takia se olisi, ole, laki olisi enemmän kuin muille. Eli tässä pitää ottaa demokratiaa. Mutta kuten täällä jo todettiin, 150 tuhatta ihmistä on vastustanut tätä erotusta, joten en ja mitä muuta vielä pitää tehdä, että tämä viesti menisi perille. Tässä varjoesittelyiden kierros. Sitten seuraavat 18 jäsentä ovat vuorossa. Noin 40 minuuttia tähän aikaa. Joten kaksi maksimi kolme minuuttia, jotta komission jäsenellä on mahdollisuus vastata sopivalla tavalla. Edustaja Siko. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ISTSstä. Toisin kuin muut kollegat, joita kuulin tässä viimeisinä ja minusta tässä on hyvä tärkeä ponnistus kyseessä. Ja kuinka voidaan paremmin luoda ISTS. Mutta ei saa myöskään unohtaa sitä, mitkä ovat tavoitteet ISTSn takana. Koska tässä osittain puhutaan myöskin oikeusvarmuudesta ja tulkinnoista ja oikeusvarmuudesta siinä mielessä. Ja myöskin toisaalta investointien suojasta. On tärkeää ottaa myöskin esille sellainen aspekti, että ISTS olisi kansainvälisen oikeuden laitos. Ja sitä voi, siinä voitaisiin soveltaa myöskin kansallisen lainsäädännön normeja, joita, joita sitten käyttää jatkuvasti kansallisella tasolla. Minä uskon komission jäsen, että meidän pitää työstää vähän nyt sellaista, sellaista logiikkaa tähän, että myös emän avoimuutta ja selkeyttä sen suhteen, kuinka tuomarit valittaisiin. Kyllä pitää olla varmuus heidän pätevyydestään ja erityisesti niistä teemoista, joita tulevat mukaan tähän. Ei Jollain tavalla pitää, pitäisi erikoistua. Heillä pitää olla selkeä pätevyys tähän, ettei synny mitään lisää hämminkiä heidän, heidän päätösten suhteen. Ja että meillä on kaksi oikeusjärjestelmää käytössä, siis kansallinen ja kansainvälinen. Meidän pitää työstää tätä vielä, katsoa tätä investointien erityistilannetta. Meidän pitää katsoa, kuinka nämä jutut nostettaisiin tuomioistuimessa. Sitten vielä toinen asia, hyvä puheenjohtaja. Täällä ei minun mielestäni puhuttu erittäin tärkeästä asiasta, nimittäin, että Kiinalle annettaisiin markkinatalousasema. Ja tällä tavoin myöskin polkumyyntiä voitaisiin tehokkaasti estää. No tämä on poliittinen, juridinen ja taloudellinen asia, jota pitää katsoa. Minusta tällaisen aseman myöntäminen antaisi myöskin vastuuta heille. Ja sillä olisi huomattavia vaikutuksia. Tällä olisi myöskin teollisia vaikutuksia. Ja oikeastaan juuri tämä polkumyynnin estotoimenpiteessä hyötyvät italialaiset yritykset, jotain 40 prosenttia näistä tapauksista hyötyisivät tästä. ja myöskin kiinalaisten kanssa tästä keskustelua, myöskin heidän suurlähettiläänsä kanssa. Meidän pitäisi katsoa, mitä vaikutuksia tällä olisi, jos Kiinalla antaisi markkinatalousasema, joka pitäisi tapahtua vuoteen 2016 mennessä. Ja arvioiko komissio näitä kaikkia uhkia, joita syntyisi tästä? Ja sitten haluaisin, että komissio katsoisi myöskin sitä, että meillä olisi tehokkaita suojatoimenpiteitä polkumyyntiä vastaan, koska muutoin emme pysty toimimaan, kun nämä miljoonat yritykset tulevat tänne näin. Ja tilanne olisi paljon vaikeampi silloin. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Schuster. Ja vielen dank, Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen Malmström, että esittelitte tämän asiakirjan. Se on suuri edistysaskel oikeaan suuntaan. Monet kritiikin kohdat on siellä otettu esiin. Ja tässä tunnetaan kyllä, että nyt ponnistellaan, jotta voitaisiin suhtautua vakavasti kritiikkiin ja löytää ratkaisuja. Se ei ole helppoa. Bernd Lange esitti jo sellaisia näkemyksiä, joista on vielä keskusteltava. Kaksi seikkaa minua kovasti haittaa tässä, koska tämä haittaa poliittista uskottuvuutta tämän asiakirjan osalta. Setan käsittely. Parennukset, joihin pyritään, lähtevät setan heikkouksista. Kuitenkaan ei sanota, että neuvotellaan setaa uudestaan. Siksi lähden siitä, että tähän mennessä voimassa ollut kanta, kantanne on kiinni lyöty. Eli nyt ei lähdetä muuttamaan tätä solmittua sopimusta. Tätä ei voida ymmärtää kun ei ole vielä ratifioitu sitä ja sitten huomataan, että se ei ole riittävä, niin kyllähän silloin pitäisi vielä voida tehdä muutoksia. Erityisesti kun kanadialaisilta neuvottelijoilta kuulemme eri kanavien kautta, että he eivät vaatineet ISDSn tällaista muotoa, vaan eurooppalaiselta puolelta aina sitä painotettiin, joten ihan helppo olisi sanoa, että oikaistaan tätä. En voi kuvitella, että kanadalaiset suhtautuisivat kovin kriittisesti. Toinen kysymys TTIPin yhteydessä riippumattomat tuomarit. Tätä eskeltä ei oteta. Yksi ratkaiseva askel, jotta saataisiin riippumaton tuomioistuin, sitä ei oteta. Yleensähän ei voida ajatella, että osallisena olevat päättävät, kuka on tuomari, vaan riippumattomat tahot aina täysin riippumattomina tästä kyseisestä käräjöinnistä. Eli Miksi tätä viimeistä ratkaisevaa edistysaskelta ei oteta? Siksi vähän epäilen sitä, että kansainvälinen kaupan tuomioistuin tässä jätetään ulkopuolelle. En ymmärrä tätä nyt, kun perusperiaatteet kaikki voitaisiin toteuttaa myös Yhdysvaltain kanssa ja samanaikaisesti voitaisiin aloittaa kansainväliset neuvottelut. En tiedä, onko teillä jo aloitteita suunnitteilla vuoden loppupuolella TTIP-neuvottelut neuvotteluthan, jos realistisesti puhutaan, niin kuin sanoitte, saataisiin päätökseen vuonna 2017 tai 2018 ja presidentin vaalikampanja vuonna 2016 varmasti johtaa siihen, että keskustelut eivät oikeastaan etene, joten enemmän 2017-2018, joten paljon aikaa olisi vielä käsitellä muitakin aiheita. Siksi tämä haittaa poliittista uskottavuutta ulottuvuutta. Miksi ei lähdetä nyt reippaammin tälle tielle, vai toivotaanko ehkä, että amerikkalaiset, jo, joitain asioita, joita eivät pidä niin tärkeänä, jättävät syrjään, joten kuitenkin pidetään tärkeämpänä investoijien oikeutta kuin julkista oikeutta, intressiä. I'll be very Voin vain puhua koska suurin osa asioista on mainittu täällä. Ensinnäkin minusta kyllä te osoittitte sen, että olette kuunnelleet parlamenttia sekä julkista mielipidettä ja olette tehneet tuokin ponnisteluja sen eteen. Mutta sosiaalidemokraattinen ryhmä on sitä mieltä, että ISTS ei tarvita TTIPissä. Eikä ole mitään syytä tälle. Mutta emme koskaan ole vastustaneet sitä, että investointeja suojakappale olisi mukana TTIPissä. Ja komissio asiakirja on menossa tähän, tähän suuntaan. Täällä on tiettyjä ongelmia ilmeisesti. Täällä on vielä ongelmia ehdotuksen suhteen. Sitä voidaan nekin parantaa. Kuten edustaja Schultz totesi että oikeus säännellä. Tämä on tärkeää mutta se ei voi olla johdantaosakappale, sitä on kyllä tekstissä itsessään. Eikä ilman muuta oikeussäännellä on tärkeä. Myöskin meidän pitää katsoa näitä liitoratkaisun tuomioistuimia. Meidän pitää miettiä, että myöskin kansalaisjärjestöillä ja muilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua näihin. Tämä on oikea askel myöskin vetomus ja muutoksenhakumenettelystä. Olen samaa mieltä että asiakirjan kanssa, että tämä on nyt se menetelmä, jossa johdonmukaisia tuomioita. Eikä mitään mitään outoja tuomioita tulisi sieltä. Sitten välimiehet, ei pidä puhua usein välimieheksi, vaan puhutaan tuomareina. Tuomarit, jotka ovat näissä tuomioistuimissa. Ja eivät se olla saa myöskin sitten syyttäjinä tai puolustusasiamiehinä jossain muualla. Se muuten saattoi syntyä eturistariitoja. Jos joku vaikka on syyttäjänä jossain tapauksessa ja vuoden, vuoden päästään sitten on taas toisessa tapauksessa tuomarina. Tätä emme voi hyväksyä. Jos saamme pysyvämmän tuomioistuimen, niin tämäkin on hyvä asia loppujen lopuksi. Ja me pitää säännellä, me pitää saada avoimelta pysyvä tuo järjestelmä ja riippumattomat tuomarit – kaikki nämä asiat tukisivat ISTS ja investointien suojaa. Kaikki ovat hyviä asioita. edustaja Fiera. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minun on sanottava, että tämä on luultavasti heikoin keskustelu, jota valiokunnassa on käyty 11 vuoteen, kun olen ollut täällä osittain tämä paperi käyttää tätä hyväkseen. Suurin osa näistä asioista eivät ole mitään uusia asioita, vaan tuttuja, joista pyydämme uutta. Taas on se, mikä ei ole niin hyvä, vaan oikeastaan melko huonoa. Oikeus säädellä esimerkiksi, se oikeus on jo olemassa nykysopimuksessa. Ja tiedämme, että ISDS ei koskaan estä kenenkään oikeutta säädellä. Se ei voi koskaan kääntää lainsäädäntöä tai hallituksen päätöstä. Kansallisissa tuomioistuimissa taas näin voidaan toimia, ja se on eri asia. Käyttäkää joku muu mikrofonia nyt, puheenjohtaja keskeyttää. Shanik Shadow taitaa siellä koko ajan painella lappia. Tarkastakaa tuon miehen mikrofoni. Ei kiitos oikein paljon. Halusin vain sanoa, että periaatteessa kaikki, jotka seuraavat tätä asiaa, tietävät, että ISDS ei voi koskaan tehdä tyhjäksi tai kääntää kenenkään päätöstä vai antaa jollekin sitä, mitä vaativat. Käteistä siis. Ja avoimuus. Hyvä, että nyt sanotaan, että halutaan lisätä avoimuutta, olisi yllättävää, kuulee tai muuta. Tämä on uusi globaali standardi. Jäsenvaltiot ovat pyrkineet estämään Euroopan unionia toteuttamaan näitä avoimuussääntöjä. Kyllähän ne siellä ovat, kun pakko ollakin. Ja sitten rinnakkaisten vaatimusten esittämisen kieltäminen. Se on se tässä Singaporin sopimuksessa, ei se mitään uutta ole. Ainoa asia, joka on oikeastaan uusi tässä, on oikaisumekanismi. Mutta se on itse asiassa huono asia. Tämä luo pidemmät menettelyt ja kalliimmat, koska suoraan sanottuna tiedämme, että kaikista – esittää muutoksen hakua. Ei ole olemassa sellaista jäsenvaltiota, joka sanoo, että ei, en, en minä hae mitään muutoksen hakua. Sitten sanotaan, että vain monikansallisella yrityksellä on varaa tähän. Se johtuu juuri tällaisesta ehdotuksesta ja tilanne, jossa jäsenvaltiot voittavat useimmat tapaukset, on oikeastaan sanoa, että halutaan muutoksen hakua. Yhdistynyt kuningaskunta 1, Saksa 2, Ranska 1, Itävalta ja Ruotsi, Belgia nolla tapausta, yksi Suomessa, nolla Tanskassa, Kyproksella yksi. Katsotaan nyt näitä tapausten määriä. Eli kuka haluaa tätä muutoksen hakua? Halutaanko muissa maissa? Ja sitten uusi monenvälinen toimielin. Lykkyä tykö, haluan vain sanoa. ei nyt keksitä pyörää uudestaan, kun kaikenlaisia sopimuksia on. Mutta jos tämä pitää nyt saada aikaan, jotta saadaan kasvot pelastettua, no olkoon niin, mutta ei tämä mitään muuta, kun tämä jo toimii, niin sitä ei tarvitse nyt korjata. The chair of... Edustaja Svoboda, Juri, valiokunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja komission jäsen. Haluaisin kysyä teiltä jurien valiokunnan nimissä kysymyksen. Kun ISTS-keskusteluja on käyty täällä valiokunnassa maaliskuussa, teidän pääneuvottelijana, Pesero, esitteli kolme pääperiaatetta valiokunnalle. Ensinnäkin, että se TTIP menee sen verran pitkälle, mutta ei loukkaa EUn tai jäsenvaltioiden tekemiä laillisia toimenpiteitä. Toiseksi sovittelu tai sovittelijat, ovatko he tuoma- tuomareita vastaavasti päteviä henkilöitä. Ja minä ymmärrän asian niin, että te olette nyt omassa konseptissanne menossa tästä pysyvää monenkeskistä kansainvälistä tuomioistuinta kohti. Ja kysymykseni on, Ovatko kaikki nämä asiat katettuina yhteisessä kauppapolitiikan määräyksissä vai, vai meneekö tämä enemmänkin investointisuojan puolelle vai jonkun näköisen uuden sivilialan oikeusyhteistyön puolelle, jossa luodaan vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä. Kiitoksia. Kiitoksia Jude. Thanks very much. Kiitos oikein paljon. Pahoittelen sitä, että joidenkin mielestä oikeus maksaa ja muutoksen hakua pidetään liian suurena taakkana, vaikka se on ratkaisevan tärkeä, jos katsotaan, miten ISDS on toiminut katsotaan kaikkia todistusaineistoja, joita meillä on esitetty. Minä pidän tervetulleena tässä asiakirjassa lähinnä sitä, että tunnustetaan vihdoinkin se, että aitoja ongelmia on olemassa ja ne on ratkaistava. Siksi syytökset, joita on esitetty, että nyt pelotellaan ihmisiä, niin tämä on kyllä epäreilua syyttelyä. Askeleita tässä on oikeaan suuntaan. Tukisin Davidin sanomaa tässä selkeästi kuuntelette nyt esitettyjä huolenaiheita. Mutta joitain tekijöitä tässä on, jossa tavallaan huoli on jätetty nyt kuulematta. Olisin samaa mieltä EPPn varjoesittelijän kanssa siinä mielessä, että monet nämä ehdotukset tulevat vasta hyvin myöhään ja ehkä tarvitsisimme tällaisia väliaikaisia toimia. Ja nyt on oikeastaan kaksi tapaa hoitaa väliaikaisia toimia. ISDS ensinnäkään ei ole välttämätön jos Yhdysvallat käyttää kansallisia täytäntöönpanoa menettelyitä, kuten on tehty muiden kansainvälisten YK-sopimusten osalta, niin että kansainväliset sitoumukset sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön, jotta kansalliset tuomioistuimet voivat huolehtia oikeutetuista investoijien oikeuksista. En tiedä, miksi tähän ei ole kiinnitetty enempää huomiota komissiossa. Toiseksi, jos kuljemme kohti kansainvälistä tuomioistuimia suunnitelluinta, kunnianhimoista pitkän aikavälin tavoitetta, niin jotkut osat tässä asiakirjassa voisivat olla mukana. Esimerkiksi onsitralin käyttöä. Välttämättä se ei ole nyt sitova määräys vielä. Eli vähän epäselvä viesti nyt, mikä on tavoite, miten siihen päästään. Tässä tarvittaisiin väliaskeleita, jotka kannattaisi nyt jo määritellä. Ja lopulta tämä hajastelee vähän muiden estämiä huolenaiheita. Asiakirjassa annetaan ymmärtää, että oikeus säädellä on kunnolla kunnioitettu kahdenvälisissä ja investointisopimuksissa ja investointiluvuissa, se ja Singaporessa. Mitä tämä varsinaisesti tarkoittaa? Eli onko teistä oikein esittää parlamentille jotain, jota, josta on sanottu jo, että se ei tarjoa riittävää suojaa toisaalla? Ja palataanko näiden hallitusten pakeille ja otetaan huomioon uudet realiteetit? Olisi kiinnostavaa kuulla teidän kantanne. Kiitoksia. Edustaja Tasosa. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain 20 sekuntia. Kiitoksia Cecilia loistavasta työstäsi, jota olet tehnyt jo kauan aikaa. Jotenkin tämä ei ole mikään helppo asia. Ja ensimmäinen kysymykseni on, että onko tämä ISTS tavallaan mallina kaikille muille vapaakauppasomuksille asiassa viettämistä alkaen? Ja toinen kysymyksenne. Odotan, että komissio odottaa sitä, että mikä minkälainen enemmistö tälle tulee täysistunnossa ennen kuin ruvetaan keskustelemaan USA-kumppanin kanssa. Kiitoksia sitten. Itävallan kriittinen ääni. Jörgen, ole hyvä. Kiitos. En suhtaudu suinkaan kriittisesti, vaan ihan objektiivisesti. Komission jäsen, käsittääksenne te ette ole mitenkään härkäpäinen, vaan pohditte asioita. Ja siksi en kyllä ymmärrä, miksi myös kun puhuitte täällä ja pitän Davidin puheenvuoron, puhuitte edelleen näistä välimiehistä. Me emme halua tällaisia yksityisiä tahoja. Me haluamme tuomarit, aidot tuomarit, emme välimiehiä. Myös julkisesta keskustelussa saisitte paljon sympatiaa osakseni, jos ei puhuttaisi enää välimiehistä, vaan tuomareista, joilla on kaikki pätevyys, kaikki vaatimukset täytettynä, riippumattomuus ja monet muut. Kyllä, tuomioistuin maksaa, mutta kaikille kollegoille, jotka epäilevät sitä, kannattaako rahaa käyttää tuomioistuimiin, niin me olemme tilanteessa, jossa noudatetaan oikeusvaltion periaatteita. Mitä ennen tehtiin korruptiota? Ja tietenkin vendetta on edullisempaa kuin tuomioistuimet, mutta minä haluaisin sen voittavan, joka on oikeassa. Siksi tarvitaan tuomioistuimia eikä mitään muuta. Siksi nämä rahat menevät ihan hyvään tarkoitukseen. Toinen kysymykseni. Tarvitsemme investointisuojaa, kyllä. Siitä olen samaa mieltä, mutta en halua että ulkomaisilla investoijilla on etuja verrattuna kotimaisiin tai kansalaisiin, tavallisiin kansalaisiin. Jos ulkomaalainen investoija voi mennä kansainväliseen tuomioistuimeen, on katsottava ja pohdittava sitä, mitä tämä tarkoittaa kotimaan investoijalle ja mikä tilanne tässä pätee tavallisen kansalaisen kohdalla. Olisi mielenkiintoista kuulla tähän ratkaisuun. En suhtaudu ollenkaan kriittisesti, kuten näette. Kiitos oikein paljon. But imagine there's a specific tradition of swords using. Niin. Uskon, että tässä on myöskin perinteisiä ja tapoja keskittyä tähän. Sitten edustaja Miner. Thank you, Mr. Chair. Commissioner Malmström. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen Malmström on sitoutunut TTIPin SETAn ISDS. Tämä valiokunta ja parlamentti ovat yhä skeptisempiä siihen, mikä vaikutus näillä sopimuksilla on demokratian, työntekijän oikeuksiin, ympäristölainsäädäntöön ja elintarviketurvallisuuteen. ryhmä on esittänyt, että ISDS on ratkaisevan tärkeä. Minä voin nähdä nämä ehdotukset, joita on tehty, että saadaan sopuaikaiseksi asd ryhmän kanssa. Toivottavasti SD-ryhmä ymmärtää, että nämä ovat ihan kosmettisia muutoksia. Sun häten professori eilen esitti 15 sivun kritiikin Maastromin kantani ISDS. Yksi sitaatti sieltä. Jos sopimukset nimettäisiin tarkemmin, jotta nähtäisiin rajoitusmerkitys, sanottaisiin sopimus, jolla siirretään julkisia varoja – yritysomistajille, asianajajille ja välimiehille. En voi täysin siterata tätä asiakirjaa, mutta ensistoisin, että komission jäsen antaa laajalaisen vastauksen tähän asiakirjaan. Ensinnäkin ei ole mitään osoitusta, että ISDS antaa etua kansalaisille, eikä komissio pyri tätä mitenkään todistelemaankaan. Oikeus säädellä ei ole investointiluvussa, se on johdantosan kappaleena – ja työoikeutta ja ympäristövaatimuksia esitettäessä. Raportissa, jota esitin, sanotaan, että se on petos kansalaisten suuntaan. Tässä ei riittävästi oteta huomioon sitä, että tarvitaan riippumattomat välimiehet. Van Harten haluaa kunnolliset palkat, hyvät valintaprosessit ja estetään se, että voi olla sekä välimiehenä että asianajana mukana. Neljänneksi investoijien on jätettävä kansalliset tuomioistuimet, jos halutaan lähteä ISDS. Tämä on ihan väärä lähestymistapa. Näin lisätään kuilua kansallisten ja ulkomaisten investoijien välillä, koska oman maan investoijilla ei ole mahdollisuutta valita ISDS. Ulkomaisilla on valinnan mahdollisuutta. ISDS pitäisi olla ainoastaan täydentävä suhteessa kansalliseen oikeuslaitokseen. Parempi olisi luopua kokonaan ISDSstä ja luopua näistä laaja-alaisista pitkälle menevistä kauppasopimuksista. Kösvenhaattenin asiakirjaa suosittelisin teille kaikille, sillä siihen pääsee webbiportaalin kautta ja Twitterin se otetaan yhteyttä siihen. Ja tämän haluaisin mielelläni antaa myös komission jäsen Malmströmille, luvallanne puheenjohtaja. Lot, everybody. Kiitoksia. Tietenkin kaikki voi esittää kopioita mistä haluavat komission jäsenille. Edustaja Schultweiss. Merci, monsieur le président. Madame la Kiitos puheenjohtaja Rova komission jäsen. Julkinen sana on aika suuttunut äh, näistä kysymyksistä, skandaaleista, välimiesmenettelyistä ja tässä lähdetään puolustamaan kansainvälisiä investointirahastoja kun on kuiten, ja kuitenkin samalla puolustetaan <clears throat> ilkeitä kansakuntia. että olette valmis antamaan periksi. Me vastustamme aivan jyrkästi sitä, että koska me olemme sitä mieltä, että oikeus on suvereeni itsessään. Ja meidän täytyy uskoa, että se ulottuu kaikkiin demokraattisiin valtioihin. Teidän, maassanne, teidän maailmassanne kilpailu on kaikista tärkein. Teillä ei ole enää valinnanvaraa se valitettavasti pikkuhiljaa <clears throat> lähdette murentamaan kansallisvaltioiden valtaa ja loppujen lopuksi kansojen valtaa, jotka edustavat kansallisvaltioita. Te olette nyt lähteneet tälle surulliselle tielle. Te, te ette halua lähteä sääntelemään. Silloin te lähdette itse sanomaan, että estätte valtioita sääntelemään. Te ette halua yksityisiä tuomioistuimia. Silloin me sanomme, että me parannamme menettelytapoja. Rouva komissaari, emme halua mitään vähempää kuin se, että tämä mm, transatlanttinen sopimus vedetään pois, vedetään takaisin. Emme halua mitään muuta kuin, että nämä välimiestuomioistuimet poistetaan, niiden ohjelmointi lopetetaan. Ja e, silloin kansallisten tuomioistuimen toiminta tulisi paljon oikeudenmukaisemmaksi ja tasapuolisemmaksi. Okei, okay, Emma. Emma, ole hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, kiitos komissaarille, että hän on täällä. Hän on tehnyt intensiivistä työtä ja nähnyt paljon vaivaa löytääkseen konsensuksen. Tämä mm, asiakirja on suuntainen hakee konsensusta, mutta, mutta olen aika lailla samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Tämä on riittämätön minä olen kuitenkin aika samaa mieltä kollega David Martinin kanssa, mutta haluan kuitenkin korostaa yhtä asiaa. On tärkeää, että meillä on tuomarit, jotka puuttuvat asioiden kulkuun. Me tarvitsemme tuomareita, jotka takaavat, ettei tule mitään eturistiriita konflikteja. Tämä on minun näkemykseni. Tuo juristit, ammattilaiset voivat taata sen, että oikeus toteutuu valtioissa ja että he ovat tunnustettuja kokemuksen pohjalta ammatillisessa työssä. Meillä pitäisi olla ehkä kansainvälinen tuomioistuin, siihen meidän pitää pyrkiä. Me jaamme tämän ajatuksen, mutta on selvää, että tähän tarvitaan oma aikataulu, miten edetään. Mutta voisin ehkä palata nyt ensimmäiseen asiaan, jos se, jos se teille sopii, te puhuitte kauppapolitiikkaa strategiasta, Kyllä meidän pitää nähdä vähän pidemmälle kuin mitä on ISDS ja TTIP. Ja on erittäin hienoa, että voimme keskustella tästä. Minua huolestuttaa erittäin suuresti se, mitä tulee tapahtuu sen jälkeen, kun kun myönnetään Kiinalle markkinatalousjärjestelmän statuksen hyväksyminen. Meillähän on ja aivan vastakkaisia etuja, jos puhutaan Kiinasta, mitä puolustamme me itse ja mitä Kiina puolustaa, mitkä ovat ne syyt, minkä takia me olemme vakuuttuneita siitä, että ei ole mitään automatiikkaa, että sanotaan, että Kiinalla on markkinatalous ja me voisimme hyväksyä sen sillä tavalla vain. Mutta samanaikaisesti, mitä tapahtuu? Minä haluaisin tietää, miten komissaarissa näkee asioiden kehityskulun, mitkä ovat perspektiivit, mitä voimme odottaa tapahtuvaksi. Kiitän kuitenkin teitä siitä, että ne olette nyt ottaneet agendalle latinalaisen Amerikan. Se on todella, todella tärkeää vahvistaa kauppasopimuspolitiikkaa latinalaisen Amerikan kanssa on hyväksytty, että lähdetään tekemään sopimusta Chilen kanssa ja Meksikon kanssa. Meidän pitäisi todella sanoa selkeästi ja painottaa sitä, kuinka tärkeää tämä on sukupuolten välinen tasa-arvo. Chile on hyvä mahdollisuus siihen, koska se voisi olla tässä etujoukoissa meidän täytyy muistaa kauppasopimuksista se, että emme ota riittävästi huomioon, mikä mikä rooli kaupalla voi olla parantaa naisten taloudellista sosiaalista asemaa kyseisissä maissa? Lopuksi vetoan teihin. Tulevana kesäkuu, tulevassa kesäkuussa kokoontuu ö, kokous, joka käsittelee teollisia tekijänoikeuksia. Bangladesh muun muassa on pyytänyt, että mm, pidennetään ai, tätä aikaraja, jotta voidaan hyväksyä näitä lääketieteellisten farmakologi, farmakologisen tuotteiden patenttia. Mitä te aiotte tehdä tässä, jos nämä vähemmän kehittyneet maat ovat yhä suuremmissa vaikeuksissa päästäkseen näille markkinoille, saadakseen näitä lääkkeitä? Niin eihän se ole oikeudenmukaista. Se on täysin kestämätön tilanne ja minä haluaisin myös tietää, koska tämä on keskeinen tekijä, kun lähdetään säätelemään teollisia tekijänoikeuksia. Meillä pitää olla hyvä tasapaino teollisoikeuksien kanssa ja myös kansalaisten oikeuksien kanssa. Onko meillä resursseja tarpeeksi tähän? Me, koska tällä hetkellä tämä ei kuitenkaan ole ensimmäisten prioriteettien joukossa, jos ymmärsin oikein teidän agendanne. Thank you. Kiitoksia, edustaja Kela. Coming here today. Kiitoksia, tulitte paikan päälle tänne. Mä olen vähän hämmentynyt tästä asiakirjasta, että tässä oli konkreettisia ehdotuksia, miltä seuraava askel ISTSssä olisi. Mutta tässä on erilaisia optioita ja mahdollisuuksia. Voitko kertoa, mitkä ovat seuraavat askeleet tulevaisuudessa ja mikä on lopullinen ehdotus teidän taholtanne ISTS? Sen lisäksi mainitsitte myös sen, että aiotte aloittaa TTIP-muutoksilla. Ja sitten entäs SETA tai Singaporen sopimus? Nämä ovat muitakin sovuksia, joissa on ISTS mukana. Eli jos meillä on yksi erilainen ISTS tai kaksi muuta, jotka ovat tavallaan myöskin ISTS, niin miten tämä sopii yhteen? Ja koska nämä muutokset tehdään? Sitten totesitte, että pitkällä aikavälillä pyritään luoda tämmöinen kansainvälinen tuomioistuin, tarkoittaa, että, että kenessä muissa lopuksi oli sitten raukeamislauseketta, vai miten me aiomme ottaa tämän huomioon? Nämä muut. Jos tällainen uusi järjestelmä luodaan, mitkä nämä vanhoille tapahtuu sitten? Sitten, tämä nyt ei vaan liity ists tämä seuraava kysymys, mutta kestävä vaikutusten arviointi. Me olemme kuulleet täällä käytävillä sitä, että tähän on tehty, mutta se julkinen. Koska saa aiotaan julkistaa tämä vaikutusarviointi TTIPistä. Ja sen lisäksi ne erotukset, eivät ole mitä olet tehneet, eivät ota ISTSn ydinongelmaa esille. Että tässä luodaan tavallaan investoijille oma järjestelmänsä, jossa ottavan heidän oikeutensa huomioon, eikä henkilöillä ole mahdollisuus tällaiseen vaikka ihmisoikeuksien osalta. Ja kuinka nämä asiat tullaan ottamaan huomioon, josta ISDS on vain investoille tai tietyille investoille tehty järjestelmä, eikä tällainen järjestelmä pitäisi sopia tänne Eurooppaan. Edustaja Sanova. Thank you, Chair, and... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänne tänään. Valitettavasti keskustelumme rajautuu jälleen ISDS-kysymyksiin. Se on mielestäni, mielestäni aika ikävää, että meillä ei ole aikaa keskustella muista tärkeistä asioista. Mutta palaisin ISDS-sään. Pitäisin tervetulleena tätä ehdotustanne. Tämä ei ole ollut teille helppo tehtävä. Haluaisin kiitellä edistyksestä, jota olette saanut aikaan, kun pyritte löytämään ratkaisun, jotta saataisiin uudistettu ISDS luotua, ottaen huomioon suuret huolenaiheet, joita parlamentista ja julkisesti muutenkin on esitetty. Kaksi kysymystä. Periaatteessa haluaisitte nyt luoda mallin TTIPille mahdollisesti muille tuleville sopimuksille, mutta minun kysymykseni olisi, mitä tehdään nyky kahdenvälisille investointisopimuksille, joita on EUn jäsenvaltioiden kesken. Näettekö vaikutuksia näihin tämän mallin mukaisesti? Ja toinen kysymys, pysyvä investointi tuomioistuin monenkeskisessä järjestelmässä. Ei tämä mitään uutta ole sinänsä. Keskustelua on käyty OECDn puitteissa ja keskisestä investointisopimuksesta ja sitten Singaporen kysymyksestä. Kaikki nämä yritykset ovat epäonnistuneet tähän mennessä. Onko teillä ajatusta siitä, miten saataisiin uutta vauhtia näihin keskusteluihin ehkä monenkeskisissä järjestöissä? Kiitos. Kiitoksia edustaja Sivaks. Thank you very much. Um, actually deeply... Kiitoksia, olette huolestunut kuulossa näitä argumentteja täällä erityisesti ISTS ja kauppaa vastaan. Olen huolestunut, koska täällä on paljon ennakkoluuloja ja vastaavaa vallalla. Ja olen huolestunut, koska mitä minä näen nyt tässä, on pelkästään yritys todeta, että kauppa on väärin ja me tarvitsemme sitä, tai sitten peri, pyritään vähentämään tässä transaattista kauppaa. Ja minusta kauppa on vähän niin kuin kommunikaatio, pitää kommunikoida. Ja ISTSn suhteen, suhteen yksi vaihtoehto, että ei mennä sitä kauppausta viimeistä iPhonein versiota, Mä todetaan, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä, minulle odottaa pari-kolme vuotta ja ostaa joku parempaa, sitten ihmiset ostavat vasta puhelimeen. Sitä ennen ei kommunikoida. No, ja tämä ei toimi. Me toikin investoida johonkin uuteen teknologiaan, mutta me tarvitsemme kauppasomuksia tänä päivänä, nyt. Ja SETA on esimerkki tästä. Se on paras mahdollinen sopimus, mitä meillä on tähän mennessä saatavilla. Jos me odotamme tällä tavoin, niin meillä ei ole mitään kauppasomuksia, koska aina jotain saattaa tulla esille ja vaikuttaa aina paremmalta tulevaisuudessa. Joten minun ajatukseni on, että jatketaan kommunikointia ja toivotaan, että tästä myöhemmin tulee parempia erotuksia. Mutta ei haudata tätä asiaa tällä hetkellä. Eikä puhuta pötyä täällä. Sillä monet täällä levittävät vääriä faktoja ja ennakkoluuloja. Me olemme jälykkäitä ihmisiä täällä parlamentissa. Mutta tässä me horitamme omaa uskottavuuttamme. Tämä on erittäin vaikea. Meillä on todeta, että täällä meillä on kerrottu täällä vuosikausia vääriä argumentteja, nyt pitää pelastaa meidän kasvot. Mutta joskus on myöskin kasvojen pestämiseksi tärkeää myöntää, että on väärässä. Ja tätä pyydän teiltä. Minusta on tärkeää, että meidän hallituksemme ja pienten suurten maiden talousministerit ja komissio ottavat askeleen taaksepäin ja puhuvat suoraan, etkä käytä, etkä käytä vääriä argumentteja tästä puheessa. Kiitoksia. Edustaja Keli. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin minä tervetulleena tätä ehdotusta. On ihmisiä, jotka vastustavat hinnoimilla hyvänsä T-tippiä. Olkoon niin. Toiset vastustavat T-tippiä, koska heitä huolettaa erityisesti ISDS e komission jäsenreiluuden nimissä on mielestäni kuunnellut meitä ja sidosryhmiä tehnyt uusia ehdotuksia, joita pitäisi harkita tarkkaan mielestäni. Tässä asiakirjassa puututaan keskeisiin kysymyksiin oikeuteen säädellä, saada luotua välimiesoikeuksia. Muutoksenhakumekanismi on tärkeä ja puhutaan suhteesta oikeuslaitosten ja STSn välillä – Minusta tuntuu, että tämän pohjalta voidaan nyt edetä. Ja varmasti tätä asiaa on katsottava tarkkaan. Varmasti saamme aikanaan lisää yksityiskohtia. Kaksi kysymystä vain minulta. Olisiko tällainen tuomioistuin yhdessä kiinteässä toimipaikassa ja sitten saataisiin pysyvät tuomarit? Sanotaan, että heidän pitäisi olla samalla tavalla päteviä kuin kansalliset tuomarit, mutta pysyvä eikä ei tarkoita täysipäiväistä, päiväistä työtä, korvasta tässä ajattelen. Ja sitten pysyvä tuomareiden välimiesten ryhmä olisi sellainen, johon otettaisiin yhteyttä tarvittaessa ja muutoksen hakukko olisi myöskin tämän ryhmän kuultavana. Tässä kysymykseni. Muuten hienoa työtä, kiitos. Kiitoksia. Sitten viimeinen tai vähäisin, herra Slovakko, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että tässä on ottu monta askelta oikeaan suuntaan kerrankin. Ja tuoden ehdotus tämmöinen oikeudesta säännellä ja monikeskeisestä kansainvälisestä pysyvästä oikeudesta. Mutta kysymys onkin, onko tämä riittävää? Tämä riippuu meidän yksityisistä tai julkisista järjestelmistämme. mä kertoo myöskin, kuinka, kuinka erilaisia ne ovat verrattuna ISTS tällä hetkellä. Ja haluan muistuttaa, että AFKO-valiokunta teki ehdotuksen, jonka mainitsit täällä hyvin viisaasti, että pysyvä ratkaisu pysyvillä tuomareilla, siis tuomarisana käyttiin se Afkossa, riippuen siitä, kuinka avoin tai yksityinen tämä järjestelmä on. Eli valtiot valitsevat nämä välimiehet. Tämä on jo yksi parannus, mutta tämä ei ole vielä ihan loppu. Meillä on eturistiriitoja, vielä olemassa. Ja se tavoite, että ammattimaiset tuomarit, se ratkaisisi meidän kaikki ongelmamme ja epäilyksemme eturistiriitojen suhteen. Tämä olisi myönteinen tulos minun mielestäni. Nyt haluan kysyä teiltä kysymyksen setaan liittyen. Haluaisin tietää, mikä on teidän tulkintanne siitä, että kuinka joustavia voi olla oikeudessa tulkinnoissa, että otettaisiko teidän ehdotuksestanne se setaan ennen, ennen meidän äästystämme, Tiedämme, että vetomusmenettely on olemassa, että voi olla rinnakkainen väline. Mutta tässä on hyvin vakavat asiat oikeussäännölle kyseessä. Meidän pitää taata se, että oikeussäännöllä on olemassa myös silloinkin, kun asiakirjan luonnosta muutetaan. Ei pelkästään johdantosan kappaleessa, mutta meidän pitäisi tehdä tämä muutos ennen äänestystä. Haluaisin kuulla, kuinka pitkälti voitte olla joustava tämän asian suhteen. Kiitoksia, hyvät kollegat. Paljon kysymyksiä ja kommentteja. Haluan muistuttaa teitä, että meillä on olemassa 1400 sopimusta, jotka on yhdeksetty aikaisemmin. Ja meillä on tämä grandfathering päätös viime toimikaudelta. Eli komissiolla on velvoite tarkistaa olemassa olevat säädökset ovatko ne eurooppalaisten arvojen mukaisia. Ja saimme juuri tulevan kaupan ohjelman ensi vuodeksi. Ja ilmeisesti tämä asia pitää vielä loppuun vuoteen 2020 mennessä. Mutta menettelytapa on selkeä jo olemassa olevan 1400 somuksen suhteen. No niin, hyvä komission jäsen. Annan teille muutaman minuutin miettiä asioita, näitä kysymyksiä ja kommentteja, joita teillä on esitetty. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikista kysymyksistä ja kommenteista. Pyrin vastaamaan kaikkiin, mutta päällekkäisyyttä oli paljon, joten jos en vastaa henkilökohtaisesti kaikille, niin aiheet tässä ovat kai tärkeimpiä. Kiitokset monille, jotka tunnistivat sen, että tämä ei ole mitään pelkkää kosmetiikkaa, vaan tässä pyritään vanhasta ISDS-järjestelmästä aidosti uudistettuun järjestelmään. Edeltäjäni teki tärkeitä edistysaskeleita Kanadan ja Singaporen sopimusten osalta, kun oli kyse avoimuuden lisäämisestä, siitä, että mahdollistetaan se, että muutkin voivat osallistua prosessiin, sidosryhmät, kansalaisjärjestöt esimerkiksi, jotta nähdään, että asiakirjat ovat julkisia – on tietyt käytännössäännöt käytössä välimiesten osalta ja sitten myöskin selkeästi, että on olemassa valtioiden oikeus säädellä. Kaikki asiat on luetteloitu asiakirjassa, joka teille eilen lähetettiin, joten monia tärkeitä parannuksia tässä on, mutta lisää parannuksia varmasti tarvitaan. Kuuden kuukauden ajan, kun olemme keskustelleet, olen kuullut valituksia ja huolenaiheita, jotka liittyvät lisää avoimuuteen siihen, että säädellä todella on oikeudellinen velvoite, että se ole johdantoosan kappaleissa, vaan että tarvitaan jonkinlainen pysyvä tuomareiden ryhmä, joka valittaa riippumattomalla tapaa, jotta eturistiriidat voidaan välttää. Olisi vältettävä se, että yritys voi käydä kahdessa paikkaa oikeutta samanaikaiset. Jonkinlainen muutoksenhakumenettely tarvitaan. Kaikki nämä huolet on otettu huomioon ja nämä asiat ovat siellä asiakirjassa, että mielestäni on hyvin epäreilua sanoa, että on tehty ihan pikkumuutoksia vain. Kaikkia vastauksia ei tänä päivänä vielä ole. Jotkut kritisoivat sitä, että tämä ei ole oikeudellinen teksti. No eipä ole. Olisitte olleet, olisi ollut aika ihmeellistä, jos olisin tuonut hän varmiin lakitekstin sanonut, että muuttakaa vaikka kaksi pilkkoa ja ei muuta. Huomenna keskustelen ministereiden kanssa, tänään keskustelen täällä. 18. maaliskuuta täällä jo keskusteltiin, olen keskustellut kaikkien ministereiden kanssa, jotka ovat antaneet, kuten tekin, vähän osvittaa sitä, että tämä on ihan oikea suunta, tuokaa vähän enemmän yksityiskohtia seuraavalla kertaa ja sitten vähitellen laadimme oikeudellisen tekstin, josta totta kai keskustelemme kanssanne myös. kaikki vastaukset, kun lähdetään kohti kansainvälistä järjestelmää. Meistä tuntuu, että avoimuutta valmiutta on tähän toimintaan usealla kantilla, mutta ei tämä yhdessä yössä toteudu. Kuten sanoitte, meidän on löydettävä liittolaisemme, katsoa miten toimittaisiin, mitä tämä maksaisi edustaja Schaakke, kuka tavallaan huolehtisi, isännöisi tätä, kuka valvoisi, missä tämä toimisi jos olisi kiinteä toimipaikka. Ei meillä ole kaikkia näitä vastauksia vielä. Meillä on tiimi, joka tekee työtä tutkijakseen, mitä voimme tehdä. Lienosti voimme tehdä kahdenvälisesti paljon raukeamislausekkeet esimerkiksi. Edustaja Kelle, hyviä kysymyksiä. Minulla ei ole vielä vastauksia, mutta pistin kysymyksen merkille. Sitten soveltamisala ja tämä oikeudenmukainen tasapuolinen kohtelu. Hyvin täsmällisesti ihan totta on määriteltävä tässä soveltamisala ja onko tähän tiettyjä poikkeuksia ja miten ne esitetään. Ei saa tulkita myöskään liikaa tätä kohtaa. Sitä on keskusteltava. No greater right lauseke myös. Saksan hallitus pyysi raporttia tästä ja siinä johtopäätöksenä sanottiin, että se ei anna enempää oikeutta kanadalaisille kuin kotimaisille tuomioistuimille Saksassa, joten varmasti tämä asia voidaan kunnolla hoitaa. Jotkut teistä kysyivät sitä, mitä tehdään Yhdysvaltain kanssa. Tästä ei ole tietenkään neuvoteltu vielä Yhdysvaltain kanssa. Palasin juuri Yhdysvalloista. Siellä keskusteltiin sitä muusta. Prosessistakin kysyttiin ja sovimme, että palaamme asiaan kun tapa lähettilään myöhemmin kesäkuussa. Kuten tiedätte, siellä käydään kongressissa hyvin intensiivistä keskustelua tästä Trade Promotion Authoritystä. Oikeusmuutoksen muutoksen hakuun on siellä vankasti esillä. Tätä keskustelua käydään siis siellä, kun kesäkuussa tapaamme, sovimme, että katsotaan, miten keskustelu on kulkenut. Meidän on tietenkin sovittava, mitä me haluamme tehdä ennen kuin neuvottelemme amerikkalaisten kanssa. etenemistavastamme. Taisin vastata siihen Saksan asiakirjaan. Sain tämän maanantaina sen professorin Krajevskin, professori Krajevskin, ei Saksan hallitus, mutta varmasti, tai tämä tuli Saksan hallituksen lähettämänä, voin todeta, että monet näkökannat siellä vastaavat meidän kantoimme. Se on ihan luonnollista. Olemme keskustelleet keskenämme, mutta myös monien ministereiden kanssa myös Saksassa eri kysymyksistä muutoksen haku, se, että olisi tiukempi soveltamisala, enemmän avoimuutta, mahdollisuus edetä pysyvämmän kansainvälisen tuomioistuimen suuntaan, on täysin luontevaa, että asiat tulevat esiin useassa paikassa yhtä aikaa. Olemme lukeneet tämän professorin analyysin. Se on hyvin mielenkiintoinen. Selkeämmät analyysit varmasti tarvitaan. Samoin edustaminen esittämä raportti. on ällistyttävää, että 20 tuntia sen jälkeen, kun julkaisin asiakirjamme, hänellä oli jo 15 sivun mittainen vastaus. Tehokkuutta todella akateemisessa maailmassa. Luen tämän varmasti tarkkaan. Ja varmasti monia asiakirjoja saadaan akateemisista ja muistakin paikoista. Ja hyvä niin. Kanadasta ja Kuten sanottiin, monet teistä olivat tässä työssä mukana. Tärkeitä muutoksia on tehty ISTSn, Kanadan ja Singaporein sopimusten osalta. Nämä sopimukset on solmittu, niitä ei enää avata, mutta voimme katsoa sitä, voidaanko kun oikeudellisesti siistitään tätä katsoa Kanadan ja Singaporin osalta, vaikka tiedetään, että Singapore haluaa antaa suuntaa tuomioistuimen kautta jaetusta toimivallasta, mutta tämä vielä siistitään oikeudellisesti. Tämän on tutustuttava kumppaneiden kanssa. Avoimuus ja viittaus muutoksen hakuun on Kanadan sopimuksessa. Oikeus säädellä samoin, vaikka se ei ole varsinaisesti oikeudellisessa tekstissä, ja myös uudelleen tarkastelu lauseke. Joten kunhan saamme EUn puolelta johdonmukaisen kannan, voimme keskustella Kanadan ja Singaporen kumppaneiden kanssa ja pohtia sitä, miten tätä oikeudellisesti siistitään ja mitä voidaan tehdä tämän prosessin ulkopuolellakin. Mutta tässä on tietenkin kyse kahden kumppanin yhteistyöstä, joten liian varhaista sanoa, mutta painottaisin sitä, että Kanadan sopimus on nyt solmittu, sitä ei enää uudestaan avata, koska varmasti Kanada ja Singapore löytävät muita lukuja, joita haluavat avata, ja sitten tämä koko paketti leviää käsiin ja se oli ikävää, koska nämä sopimukset ovat eduksi ajatellen työpaikkoja, kasvoja, talouttamme. Jotkut teistä kysyivät Kiinasta, markkinatalousaseman antamisesta Kiinalle. Tämä on tärkeä kysymys, kuten sanoitte. Me tutkimme tätä sameoikeudellista neuvoa tässä kysymyksessä. Prosessi on käynnissä. Heti kun saamme lisäselvyyttä, jäämme johtopäätökset totta kai parlamentin kanssa. Ja jos komissio tekee sen johtopäätöksen, että meidän on muutettava meidän kantamme tässä, niin totta kai tämän prosessissa neuvosto ja parlamentti ovat täysin mukana. Voimme palata myöhemmässä vaiheessa tähän puheenjohtaja, jos teille näin sopii. Also on, on our, our, analysis, our, our trade communication. Ja myös kappa tiedonantomme osalta. Mr. Svoboda, yes, it will be. Edustaja Svoboda, Kyllä, perustan kapalakin, eikö niin? Ja muihin kysymyksiin ne ja vastasin. Edustaja Keten Darling lähti täältä, mutta miksi tätä tarvitaan? Niin, te välitette tämän viestin, kyllä. Tiedän, että aina on pärkäisiä kokouksia. Yhdysvalloissa ei ole integroitu kansainvälistä oikeutta kansalliseen järjestelmäänsä. Tästä syystä – tarvitsemme näitä sopimuksia monista syistä. Ja ne nähdään siellä tiedonannossa. Yhdeksän kahden välistä Yhdysvaltainen muiden maiden kanssa Kanada, Meksiko ja muut, joten eurooppalaiset yritykset olisivat heikommassa asemassa. Ja on sellaisia tapauksia, joissa syrjintää saattaa olla, lisäsöintiä ja muuta, jotka on syrjivää. Sitä ei ole estetty Yhdysvaltain lainsäädännössä, joten tässä halutaan selkeämpi, lähempi soveltamisala siitä, milloin on käännyttävä toisen välitysmekanismin puoleen, eikä käyttää kansallisia tuomioistuimia. Monissa tapauksissa niitä voidaan käyttää, mutta tämä on siis tapa, jota on pidetty 50-luvun jälkeen mahdollisena puoltaa investoijia. Edustaja tämä olisi malli EUn puolelle, jos sitä voidaan sopia, niin tämä olisi meidän kantamme kaikissa neuvotteluissa TTIPin jälkeen. Emme ehkä ole tätä keskustelukumppanit sanovat kyllä ja aamen kaikille, jota esitämme, mutta tämän haluaisimme sisällyttää kaikkiin tuleviin sopimuksiin kumppaneiden kanssa kautta maailman. Edustajat Lightfried ja Martin puhuivat välimiehistä. Koko ajatus on se, että lähdetään tuomariperusteiseen järjestelmän, jossa on tuomaria vastaava henkilö, ei välimies, ja että heidät valittaisiin tällaisen pysyvään ryhmään. Luultavasti ei pysyvästi, ainakaan aluksi, mutta olisi sovittu ennalta ja tavallaan hyväksytty tällainen merkintä, lyöty leima, että hyväksytty tuomari, jottei syntyisi tätä pelkoa eturistiriidasta. niin kuin aikaisempien välimiesten osalta on ollut. Rodriguez, su, su pregunta sobre los patentes, tengo Teidän kysymyksenne näistä patenteista minun pitää antaa tästä vähän täsmällisempi vastaus vähän myöhemmin. En pysty tarjoamaan nyt enemmän vastausta tällä hetkellä. Jos teille sopii, niin lähetän teille kirjeen tästä myöhemmin, yksityiskohtaisemmin. On the Sustainable Development Pact was Mrs. Keller. Kestävä. Edustaja Keller vaikutusten arviointi. Kyllä tämä toimii, me kuulemme paljon. Tämä ei ole vielä valmis. En voi antaa täsmällistä päivämäärää myöhemmin syksyllä. Se ei ole vielä valmis. Mutta kyllä, työn alla. Palaan asiaan. Siinä on valtavasti tietoa, paljon kuulemisia. Näin. Uskoakseni puheenjohtaja, eiköhän minulle jokin nyt huolimatta – ei, kaikkia vastauksia ole vielä tuomioistuimen toiminnasta. Anteeksi. Um, the, the problem between foreign and domestic investors that that's not equal. Ongelma kotimaan ja ulkomaisten sijoittajien välillä, että ei ole tasavertaista mahdollisuutta. Tämä oli osa kysymystäni. If we have the, the, these agreements, they are... Niin, totta kai nämä ovat ulkomaisille ulkomaisille investoinnille tarkoitettuja sopimuksia. Mutta tämä Saksan hallitus katsoi SETA sopimusta, ettei sen anneta enempää oikeuksia kanalaisille yrityksille verrattuna saksalaisiin yrityksiin. Totta kai, tämä on asia, jota pitää katsoa. Mutta Suojakaidanan sopimuksessa mukana, siellä voidaan nähdä, kuinka se otetaan sitten huomioon tulevaisuudessa. Totta kai kyseessä on vaikea aihe, mutta tämä on se juuri asia, mikä on otettu siellä huomioon. Jos meidän pitää tietenkin selventää tämä, että tämä tasa-arvoinen kohtelu on taattu. No, tämä oli hyödyllinen ja hedelmällinen keskustelu. Kiitoksia komission jäsen. Kiitokset kollegoille. Uskon, että tämä ei ole vielä keskustelun loppu, vaan keskustelun alku. Ihanan ystävyyden alku. Nähdään huomenna aamulla kello 9.